Witam Państwa bardzo serdecznie. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta kaikille. Bardzo się cieszę, że jesteśmy właściwie chyba w kompletnym. Tervetuloa takaisin töihin. Olen iloinen voinessani sanoa, että kaikki taitavat olla paikalla. Kaikki ovat tulleet Brysseliin, eikä meidän tarvitse odotella enempää, vaan voimme mennä suoraan asiaan. Toivottavasti tulette takaisin lomilta levänneinä ja täysissä voimissa. Nyt lomat on lomailtu, joten takaisin töihin. Tervetuloa myöskin tulkeille, vieraillemme ja komission edustajille. Tämän päivän aikataulumme on melkoisen tiukka, joten mennään suoraan estyslistan asioihin pidemmittä puhetta. Ensin estyslistan hyväksyminen. Aby punkt po południu zacząć nie od punktu 10, a od punktu 11. Aloitamme kohdasta 11. Tän, Esitysten kohdat 11 ja 10 vaihtavat paikkaa, eli 11 käsitellään ennen numeroa 10. Tämä on esittelijän pyyntö. Muuten esitystä on ennallaan. Tulkkaus on saatavilla 11 kieleen tänään. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista kärsittiin 20. ja 21. kesäkuuta sekä 10. ja 9. ja 10. heinäkuuta. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi, ellei kukaan estä vastalauseita. Ja sitten kohtaan neljä esityslistalla. Kyseessä on Euroopan unionin yleinen talousarvio varanhoito vuodelle 2019. Esittelijä tai pikemminkin laatea, on varapuheenjohtaja Ramon Luis Valcarcel Siso. Varapuhemies Valcarcel Siso, saatte ihan kohta puheenvuoron, arvon varapuhemies. Te laaditte lausunton luonnoksen aiheesta valiokuntamme nimissä. Ja nyt meidän on määrä äänestää tästä budjettivaliokunnan antaasta lausunnosta. Olkaa hyvä, herra varapuheenmies. presidente, de obligado cumplimiento es agradecer eh, todas cuantas contribuciones. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää eh, kaikkia, jotka ovat eh, panostaneet, vaikuttaneet näihin lausuntoihin. Niitä sit muutettiin sitä huomattavasti vielä tarkistuksiin ja tällä tavoin tekstistä tuli parempi. Näin voimme varmistaa sen, että että tuemme niitä budjettikohtia, jotka on laadittu ja ehdotamme komissiolle vielä sitä, että se hyväksyy erilaisia pilottihankkeita. Tämä ensimmäinen teksti, josta äänestetään, mahdollistaa sen, että pystymme vielä osoittamaan kantamme, että on tärkeää ryhtyä toimiin, mitä tulee Venäjän pakotteisiin. Tämä on erittäin tärkeä maataloudelle. Ja sitten Xylella fastidiosaa täytyy torjua ja on tärkeää, että on määrärahoja horisontti 20-20 muun muassa. Kaiken kaikkiaan meidän viestimme on hyvin selvä, nimittäin on kyse siitä, että täytyisi välttää leikkauksia 2019 alalla, kuten maatalous, joka on viime vuosina joutunut kovasti kärsimään, kuten tiedätte. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt sitten mennään äänestykseen. Tarkistus 1. Äänestämme kättä nostamalla. Puolesta äänettä. Tarkistus 1. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, hyväksytty. Yhdeksän puolesta hyväksytty. Kymmenen puolesta hyväksytty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Uh, sorry, sorry, one EFDD too many. One, e, one... EFDDn jäseniä on yksi liikaa äänestämässä. Yhden täytyy ottaa kortinsa pois koneesta yksi EFDD-läinen liikaa. Kiitoksia paljon. Meillä on kolme ääntä ja meitä on täällä kolme. Kuinka voimme äänestää neljä kertaa? Okay, sorry, Mr. New, I'm advised that it's... Herra ilmeisesti ilmeisestikin konissa, koneessa on vikaa. Olet aivan oikeassa, teillä on kolme ääntä. Varmistan, että koneet ovat kunnossa. Tämä on salaliitto meitä vastaan. Pyydämme anteeksi teiltä ja teidän ryhmänältä, tänne, arvon herra. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan hylätty. 22 puolesta hyväksytty. 23 puolesta hyväksytty. 24 puolesta hyväksytty. 25 puolesta hyväksytty. 26 puolesta hyväksytty. 27 puolesta hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 Tarkistus 30 puolesta hyväksytty. Otetaanpa uusiksi. Tarkistus 30. Puolesta äänet vielä. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 31. Puolesta hyväksytty. 32 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 2020 äänin. Pyydän anteeksi, herra varapuhemies, tätä. Tarkistus 33. Puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pienellä enemmistöllä. Tarkistus 34 puolesta. Hyväksytty. 37 puolesta. Hyväksytty. 36 puolesta hyväksytty. 37 puolesta hyväksytty. 38 puolesta hyväksytty. 39 puolesta hyväksytty. 40 puolesta hyväksytty. 41 puolesta hyväksytty. Nyt sitten koko lausuntoluonnos näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia paljon. Ja onnittelut teille, herra lausunnonlaatija. Olkaa hyvä. No. No, gracias, señor presidente. Ya, ya anteriormente hice... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minähän olen jo kaiken sanonut. Siinä kaikki. Kiitoksia. Za chwilę będzie pan proszony przy kolejnym punkcie. Jeśli... Nyt siirrymme sitten seuraavaan aiheeseen ja jälleen kerran te saatte puheenvuoron. Kyse on budjettitarkistuksista ja pilottihankkeista ja jälleen kerran kyseessä on äänestys. Lausunnonlaatija herra Valkarsel voi selittää, mistä on kyse, että minun ei tarvitse tätä tehdä. Te varmaan olette tämän paremmin kuin mitä minä sitä voisin tehdä. Hizo referencia a los dos informes por aquello de siendo como soy Kiitoksia. Se, mitä minä äsken sanoin, se oikeastaan koski näitä kumpaakin lausuntoa. Koska meillä ei tänään ole niin paljon aikaa, niin voimme äh, käsittää sen yhteenvetona. Äh, kiitos, että sain vielä puheenvuoron, mutta oikeastaan olen jo kaiken sanonut, mitä halusin sanoa. Puhuin siis äsken kummastakin lausunnosta. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Kiitoksia paljon. Sitten äänestykseen. Budjettitarkistuksista siis äänestämme ja myös pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Näistä nyt on kyse. 5864 puolesta Hyväksytty. 5863 puolesta hyväksytty. 5862 puolesta hyväksytty. No, esittelen tarkistuksia. Sitten 5854 puolesta vastaan hylätty. 5877 puolesta vastaan hylätty. 8 puolesta vastaan. Nyt eivät kädet kunnolla näkyneet, joten on hieman vaikea laskea. Mun luulen, että se hyväksyttiin, mutta parempi, että tarkistetaan 5878 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5861 ja 5879 yhdessä. Ne ovat identtiset. Puolesta hyväksytty. 5880 puolesta vastaan hylätty. 5853 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 5853. Aistus päättyy. Hyväksytty. Nostakaa kättä kunnolla, niin ei tarvitse koneella äänestää. 5881 puolesta vastaan hylätty. 5886 puolesta vastaan hylätty. 5883 puolesta vastaan hylätty. 5884 puolesta vastaan hylätty. 5905 puolesta vastaan hylätty. 5885 puolesta vastaan hylätty. 5882 puolesta vastaan hylätty. 5887 puolesta vastaan hylätty. 5904 puolesta hyväksytty. 5860 ja 5873 ovat identtiset puolesta hyväksytty. 5888 puolesta vastaan hylätty. 5903 puolesta hyväksytty. 5889 puolesta vastaan hylätty. 5852 puolesta hyväksytty. 5851 puolesta hyväksytty. 5893 puolesta vastaan hylätty hylätty. 5894 puolesta vastaan hylätty. 5874 puolesta hyväksytty. 5875 puolesta hyväksytty. 5890 puolesta vastaan hylätty. 5891 puolesta vastaan hylätty. 5892 puolesta vastaan hylätty. 5859 puolesta hyväksytty. 5850 puolesta hyväksytty. 5858 puolesta hyväksytty.

puolesta hyväksytty. 5868 puolesta hyväksytty. 5897 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. 5895, sanoi puheenjohtaja puolesta. Pyydän anteeksi, hyppäsin yhden yli. 5896 puolesta hylätty. 5895 puolesta hyväksytty. 5898 puolesta vastaan hylätty. 5869 puolesta hyväksytty. 5899 puolesta vastaan hylätty. 5870 puolesta hyväksytty. 5871 puolesta hyväksytty. 5900 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että se hylättiin, mutta parempi olla varma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. suurella enemmistöllä. 5872 puolesta hyväksytty. 5876 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5901 puolesta vastaan hylätty. 5902 puolesta vastaan Minun listassani luki jotakin ihan muuta EPPn kohdalla, mutta kansanpuolue näköjään onkin puolesta. Siksi minä tässä tuitin kansanpuolueen koordinaattorin suuntaan, enkä oikeastaan ymmärtänyt, että mitä siellä tapahtui EPP-riveissä, mutta kiitos paljon tästä äänestyksestä. Äänestykset on nyt hoidettu. Herra Anju, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, ette ilmoittaneet äänestyksen tulosta itse asiassa. Ostatnie głosowanie jest przyjęte. Mutta sehän hyväksyttiin. Se oli hyväksytty. 5902 oli hyväksytty. Ja mitä loppuäänestystä tähän ei tarvita, koska äänestimme vain yksittäisistä tarkistuksista. Herra esittelijä, haluatteko sanoa jotakin, herra varapuhemies? Olkaa hyvä. Yo le, le, eh, le agradezco su, su empeño, señor presidente. No kiitoksia teidän periksi antamattomuudesta puheenjohtaja. Sanon, mitä sanoin aikaisemmin, toistan vain itseäni. Ale tak jest, jak taka, tak jest, taka jest zasada i czułbym się pewnie, czułbym się pan, pan może urażony, gdy... Kiitoksia paljon. Minä tässä yritän vain noudattaa sääntöjä. Jos en olisi antanut teille puheenvuoroa, niin minä olisin loukannut teidän oikeuttanne puhua. No, oli miten oli. Siirrymme nyt kohtaan kuusi. Kiitoksia siitä, että osallistuitte äänestyksiin. Ne on nyt hoidettu. Tästä näkee, että kaikki ovat palanneet takaisin lomilta levänneinä ja täysissä voimissa, koska äänestykset hoidettiin parissa kymmenessä minuutissa. Tämä tarkoittaa puolestaan sitä, että Minuta przerwy technicznej minęła. Przechodzimy do punktu 6. Tämä tarkoittaa sitä, että minuutin teknisen tauon jälkeen siirrytään kohtaan kuusi, joka on väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Kyse on parlamentin kannasta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Tietystikin me haluamme hyvän sopimuksen aiheesta. Edustaja Jaar on esittelijä, mitä pikemminkin lausunnon laatia, mutta herra Jaaria en kyllä näe missään. Herra Jaarilla on kuitenkin hyviä ystäviä ja kollegoita, joista jolle kuulen annan, annan kohta puheenvuoron. Edustaja Lins puhuu Jaarin puolesta. Te saatte hoitaa nyt tämän asian esittelyn. Niin, että minä, minun ei tarvitse tästä enempää puhua, vaan te voitte hoitaa homman. Edustaja Lens, olkaa hyvä. Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä saan esitellä tämän lausunnon kollega Jaarin nimissä, joka tänään ei valitettavasti voi olla paikalla. Kyse on ihan lyhyestä lausunnosta. Kollega Jaar hänellä oli vain 1500 merkkiä käytössään, joten siksi tämä on hyvin lyhyt ja tarkistusten jätön määräaika on jo ylihuomenna, eli äh, aikataulu on hyvin tiukka. Sisällöllisesti on kyse siitä, millaisia rahoituksellisia vaikutuksia äh, monivuotisilla rahoituskehyksillä ja omien varojen järjestelmällä on maatalous, lukuun ja kollega Jarille oli tärkeää, että YMP on tärkeä eurooppalaisten, jotta eurooppalaiset saisivat turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita. Toisaalta mm, on aina enemmän vaatimuksia ja talousarvio kutistuu jatkuvasti. Tietenkin hän mainitsee myös Brexitin. Brexitin kautta ei saa syntyä haittaa maataloudelle. Äh, lausunnossaan hän puhuu myös monivuotisista rahoituskehyksistä, eri ähm, lähestymistavoista, äh, nykyhinnat ja kiinteät hinnat. Hän ehdottaa, että pidettäisiin kiinni yhdestä lähestymistavasta. Ja sitten kollega Jaar myös nostaa esiin, että byrokratian purkamisen kautta maanviljelijöille voitaisiin saada enemmän tuloja. Hän odottaa kovasti tarkistuksia tämän menettelyn aikana ja kiittää siitä, että saa esitellä tämän lausunnon. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Avataan sitten keskustelu. Ensin varjoesittelijät. Sillä he osallistuvat tämän työn tekemiseen ryhmien puolesta. Marine ensin. Meillä on nyt riittävästi aikaa, eli en laita tässä mitään puheaikarajoituksia vielä. Katsotaan sitten myöhemmin, Hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta laadukkaasta työstä. Tiedättehän olemme toistaneet jo useaan kertaan, meillä on paljon huolenaiheita liittyen uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen ja tarvitsemme näiden numeroiden suhteen selkeyttä. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki laskelmat tehdään nyt nykyhinnoilla, jotta otetaan huomioon sitten Äh, yhteisen maatalouspolitiikan ja monivuotisen äh, rahoituskehyksen aikajänne ja inflaatio esimerkiksi. Tässä on toisessa pilarissa nyt pienennystä ja yhteinen maatalouspolitiikka on hyvin tärkeää. Meidän on tuettava maataloustuottajia, mutta kaikkia muita maaseudun kehittämisen toimijoita myöskin. Ja mielestäni tämä huolenaihe on sellainen, että se täytyy ottaa huomioon valiokunnan tasolla. Jos me emme tue työllisyyttä, investointia, maaseutualueen ähm, esteettömyyttä ja päästävyyttä, niin meillä on vastuu näistä asioista ja siksi minä haluan toisesta pilarista äh, pitää kiinni. Entä sitten omat varat? Ne ovat hyvin ajankohtaiset tällä hetkellä ja mielestäni Sieltä pitää saada tietenkin maatalouspolitiikan budjettiin nimenomaan rahoja. Se on hyvin tärkeää, että voidaan tässä siirtymässä tukea maataloustuottajia kestävällä tavalla. Kiitän. Kiitokset. Onko muita puheenvuoroja tähän kohtaan varjoesittelijöistä? Ilmeisesti ei. Sitten puhujalista. Roittava, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, uh, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös uh, esittelijä Peter Jaaria hänen lausunnostaan. Tämä on ehkä kaikkein tärkein aihe, josta voimme keskustella tällä kaudella ja seuraavalla kaudella, ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, miten asiaa käsittelemme meillä mm, täytyy olla keskustelu siitä, miten määrärahoja käytämme. Meidän on myös katsottava, mikä on maanviljelijöiden tarve, jos keskustelee viljelijöiden kanssa. Ja monet kollegoista täällä ovat itse viljelijöitä. Jos heiltä kysytään, mitä he oikeastaan haluavat, he nostavat esiin kolme asiaa. Ensinnäkin he todella haluavat, että heidän työtään arvostetaan, että he toimivat luonnossa, että he huolehtivat luonnosta ja että haluavat tehdä se, jotta luonto säilyisi ja haluaisivat saada palautetta niistä miljardeista, joita he käyttävät ympäristön huolehtimiseen kaksi. He haluavat ylläpitää tilaa ja toiseksi ja antaa sen eteenpäin tuleville sukupolville ja kolmanneksi haluavat tietenkin saada hyvän elinkeinon eh, tilaltaan. Pitäisikö eh, sitten eh, tulojen tulla suoraan hallitukselta, Brysselin rahoista vai pitäisikö meidän antaa viljelijöille mahdollisuus saada tulonsa suoraan markkinoilta myymällä tuotteitaan? Tämä on kysymys, johon meidän on vastattava täällä ehm, parlamentissa. Ja meillä pitäisi olla lainsäädäntöä, joka varmistaa sen, että viljelijät voisivat olla vähemmän riippuvaisia suorista tulotuista ja saada paljon enemmän tuloja markkinoilta. Lisäksi uskon, että eri maissa on erilaista maanviljelyspolitiikkaa ja nyt käydään jonkinlaista suorien tulotukien kilpailua. Ja meidän on mietittävä, onko tämä oikea tapa ja ovatko tulotuet sellaisia, että ne todella parantavat tilojen kilpailukykyä. Tietenkin on eroa, kustannuksissa, eh, tuotantokustannuksissa verrattuna kolmansiin maihin. Meidän täytyy käsitellä tätä, mutta haluaisin käydä laajan keskustelun siitä, miten eh, me käytämme eh, maanviljelykseen korvamerkittyä rahaa näissä monivuotisissa rahoituskehyksissä. Jos meillä on parempi ehdotus, ehdotus, jonka pystymme selittämään kansalaisillemme ja äänestäjillemme, niin sitten on paljon enemmän halukkuutta antaa enemmän määrärahoja maatalouspolitiikkaan. Joten tässä vähän yleisemmällä tasolla. Meidän kantamme, ALDE-ryhmän kanta on se, että meillä pitäisi olla riittävä maatalouspolitiikan rahoitus ja meillä pitäisi olla hyvää keskustelua, joka luo hyvän yhteisen maatalouspolitiikan, jonka pystymme perustelemaan äänestäjillemme. Kiitoksia. E, Kiitoksia paljon. Hyvät naiset ja herrat, minä pyydän nyt saada myöskin lupaa esittää puheenvuoroni tähän keskusteluun kuultuani edellisen puhujan erittäin mielenkiintoisen lausuman. Mieleeni tuli tiettyjä asioita. Me olemme kaikki tavanneet että kotiseutumme viljelijöitä. Kysymys kuuluu, mikä on riittävä tuen taso Millainen rahoitus on riittävää? Mikä on riittävää rahoitusta teidän kotimaassanne ja mikä on riittävää rahoitusta puolesta jossakin muussa maassa? Minkälainen tulotaso on, katsotaan riittäväksi? Tai entä sitten Pohjois-Italiassa? Mikä siellä riittää? Me kaikki tietystikin toivomme, että voisimme harjoittaa viljelystä kaikissa maissa saman tapaan kuin Alankomaissa, mutta vie aikansa ennen kuin tuohon päästään. Viljelijät sanovat, että he haluavat vakaata olosuhteet, vakaan toimintaympäristön. Eivät he halua mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan tilaisuuden ansaita elantonsa. Meidän täytyy herkällä korvalla kuunnella heitä ja katsoa, mitä maailmassa tapahtuu. Te mainitsitte asevarustelukilpailun. Usein kahdenväliset kauppasopimukset tiettyjen maiden välillä vaikuttavat enemmän viljelijöihin kuin yhteinen maatalouspolitiikka vaikuttaa. Kiitos joka tapauksessa teidän puheenvuoroistanne, jotka esititte keskusteluun. Esittelijä tekee työtä asian tiimoilta – Ja nyt äh, voidaan ryhtyä laatimaan lausuntoon tarkistuksia. Seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin painottaa sitä, että toisin kuin mitä ensimmäisessä kohdassa sanotaan, yhteinen maatalouspolitiikka ei varmista elintarviketurvaa ja elintarvikemavaraisuutta, koska Vapaakauppasopimuksia neuvotellaan jatkuvasti, jotka aiheuttavat suuria ongelmia tietyillä maataloustuotantoaloilla. Ja tämä on täysin tyhjää sanahelinää. Ja kun kuuntelin puheenvuoroja, niin kun otetaan huomioon kaikki sanktiot ja muut, nekin ovat erittäin hankala asia. Nyt tarvitaan budjetti, joka ei ole pienempi kuin aiemmin. Ja komissio on omaksunut tietyn lähestymistavan. Se pyrkii vähentämään hallitusta taakkaa esimerkiksi. Niin tämäkin auttaa viljelijöiden budjetin kasvattamisessa. Kuitenkin viljelijöiden pitäisi maksaa kunnolliset hinnat heidän tuottamistaan tuotteistaan, koska tämä alhainen hintataso on se varsinainen ongelma. Nyt teidän naapurinne siitä vierestä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. President, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Maatalousvaliokunnassa pyritään pitämään kiinni yhteisen maatalouspolitiikan budjetista. Maksut ovat kahdessa pilarissa. Meidän kantamme on selkeä. Me haluamme pitää ne kahdessa pilarissa. Me pitäisi parantaa kriisin tilanteisiin varautumista. Tätä olemme painottaa. Tässä osassa enemmän muistuttaisiin mieleen, että komissio on vahvistanut, että Poliittisista päätöksistä ei pidä koitua hallaa maataloudelle, kuten Brexitistä tai uudesta eurooppalaisista politiikan, uusista Euroopan politiikan toimintalista. Pitäisi toimia niin, että voidaan tehdä vertailuja Euroopan sisällä ja tarkastella niitä vaikutuksia, joita eri toimista on komissiossa. Komission pitäisi tehdä erilaisia laskelmia. Ja toinen toista pilaria, mikäli todellakin komissio haluaa leikata, niin eh, pitäisi kuitenkin muistaa, että tuo kakkospilari pitää yllä maaseutua ja työllisyyttä siellä ja estää maaseutua autioitumasta. Olisin toistaa, että nyt on vaara, että nykyinen tuleva komissio tai neuvosto kuitenkin äh, pyrkivät äh, pikemminkin leikkaamaan maatalouspolitiikan rahoitusta kuin pitämään sitä yllä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa Raditi ja Jaarille seuraavaa. Tämä lausunto vaikuttaa ihan korrektilta, mutta meidän on myös otettava huomioon, että me olemme valiokunta, johon kohdistuu hyvin voimakas budjettileikkaus ja Me yritämme puuttua siihen mahdollisuuksimme puitteissa, mutta meidän tulisi olla vähän päättäväisempiä, vastustaa päättäväisemmin tätä maatalousbudjetin leikkausta – olen samaa mieltä tiettyjen ehdotusten kanssa. Esimerkiksi omien varojen järjestelmän parantaminen on tärkeää, mutta äh, pitäisi myös harkita jäsenvaltioiden maksuosuuksien nostamista. Äh, tämäkin pitäisi ottaa mukaan tähän tekstiin. Kyllä me kannatamme omia varoja, mutta myös äh, mahdollista määrärahalisäystä jäsenvaltioiden taholta Kuten varjo esitteli aivan oikein sanoi, toinen pilari on erittäin tärkeä. Lisäksi on sanottava, että emme ole tyytyväisiä siihen, että rakennerahastoasetuksesta on tämä rahasto otettu pois. Sitä en pidä myönteisenä. Haluaisin että tässä mainittaisiin myös, että tarvitaan määrärahoja ympäristöä varten ja terveyttä varten. Ja sitten vapaakauppasopimukset, nekin tässä mainittiin. Ne edistävät vientiä, mutta joskus syntyy ongelmia tuotantomallien suhteen, ja tämä on otettava huomioon rahoituspuitteissa ja budjettiehdotuksissa. Toivon, että lausuntoa parannetaan tämän suuntaisesti. Sitten vielä eräs asia. Tulo, tuki. Pitäisikö meidän jatkossakin panostaa siihen vai panostaa enemmän siihen, että tuotteet saavat kysyntää markkinoilla. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mitä määrärahoja käytämme maatalouspolitiikkaa, millaisia uudistuksia haluamme, mihin määrärahojen tulisi päätyä, ainoastaan tulotukiin vai pitäisikö meidän panostaa enemmän markkinoihin? Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Tämä nykyinen malli, tämä komission ehdotus, tämä uusi malli. En tiedä, miltä sitten tulos tulee näyttämään. Vaikutelmani on, että sitten jokaisessa jäsenvaltiossa syntyy oma järjestelmänsä. Tämä on varmasti mielenkiintoinen kysymys Suurimmassa osassa jäsenvaltiota pitäisi tulevaisuudessa mm, toimia sen suuntaisesti, että tulot tulisivat markkinoilta. Sen pitäisi olla tavoite. Kiitoksia. Voisitteko noudattaa Rova Angileran esimerkkiä puheenvuoron pituuden suhteen? Edustaja New. Toivottavasti kestätte, että puhun vähän nyt estyslistan vierestä. Viime kerralla sanoin, että menen Pohjois-Espanjaan ja haluaisin mennä maatilalle sinne. Ja Est Garcia, kollega sieltä päin, tarjosi sitten, että hän löytää minulle maatilan, jota, jonne, jossa vierailla ja menin sinne Espanjaan sitten ja minulla oli vähän ongelma ja löytää maatilaa. Siellä oli yksi nuori mies pienen talon vieressä ja toivoin, että hän puhuisi englantia. Äh, pyysin häneltä neuvoja. Hän tiesi minut ei pelkästään puhunut äh, hyvää englantia, koska minun nimeni oli mainittu sitten paikallislehdessäkin. Hän oli siellä vain äh, mm, yhden kuukauden äh, lomalla, nimittäin muut 11 kuukautta hän viettää täällä Lobbarinan Brysselissä. Hän tietää kyllä hyvin, miten siellä toimitaan, siellä kasvatetaan karjaa ja oli hienoa mennä vierailemaan sinne, mutta kun puhumme tässä rahasta ja kytköksistä, niin eh, yksi maataloustuotteista 15 vuotta sitten menetti poikansa yhdessä eh, onnettomuudessa siellä ja näitä tapahtuu yhä enemmän. Ja jos Britanniassa nyt kun maanviljelijöitä on yhä vähemmän, huomaamme, että kuolemantapauksia suhteellisesti tulee enemmän, ja jos rahoja käytetään nyt jonnekin, niin tähän pitäisi kiinnittää huomiota, koska voidaan aina puhua elintarviketurvallisuudesta, mutta itse asiassa maanviljelijöiden turvallisuus maatiloilla on ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että kestitte kuunnella. Kiitän. Podnosił pan tak ważne, podnosił pan tak ważne sprawy, że myślałem, że będzie Toden totta, otitte esiin erittäin tärkeitä asioita. Minä luulen, että olisitte puhunut vielä pitempäänkin. En olisi yhtään ihmetellyt. Edustaja Senra. Eh, gracias, presidente. Bueno, yo antes de nada decir que evidentemente... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin minä vastustan kaikenlaisia leikkauksia maatalousbudjettiin sen sanottua niin haluaisin sanoa seuraavaa. Pitäisi yrittää äh, saada enemmän aikaan sellaisia toimia, jotta äh, viljelijät olisivat vähemmän riippuvaisia julkisesta tuista äh, ja voisivat hyötyä työnsä hedelmistä. Sitä varten me tarvitsemme mekanismeja, joilla varmistetaan oikeudenmukaiset hinnat koko maatalousvuoden ajan. Toiseksi on erittäin tärkeää korvamerkitä tarkkaan, mihin nämä määrärahat päätyvät. Ja tässä mietinnössä tai lausunnossa vietataan siihen meidän edistettävä mm, maatalousmenetelmiä, jotka perustuvat vihreisiin menetelmiin on tuettava nuoria ja vähemmän nuoria, jotka perustavat tiloja ja meidän on luotava mittatikkuja ja suuntaviivoja sen suhteen, miten julkisia määrärahoja käytetään tehokkaasti, jotta voimme varmistaa, että meillä on maatalousjärjestelmä, joka vastaa yhteiskunnan tarpeisiin ja pienten ja keskisuurten viljelijöiden tarpeisiin niin, että menee vähemmän voittoa valtaisille yrityksille, jotka hyötyvät tästä, näistä julkisista määrärahoista. Rouva Petir seuraavana. Hvala gospodine predsjedniče na sjednicama Evropskog... Kiitokset puheenjohtaja. Euroopan parlamenttien eh, istunnoissa keskustelemme, kuinka tärkeää turvallisuuden parantaminen on Euroopan unionissa – kun puhutaan sitten ulkopuolisista uhista, äh, internetin turvallisuudesta ja energiavarmuudesta, mutta vain täällä puhumme elintarviketurvallisuudesta ja siitä, että turvataan elintarvikkeet koko Euroopan väestölle. Valitettavasti maksut maataloudelle ovat alle muiden tulojen liittyen ilmastonmuutokseen Euroopan unionissa. Olemme viime aikoina nähneet, kuinka satovahinkoja on yhä enemmän, myös Venäjän vientikielto ja epäreilut kauppakäytänteet ovat johtaneet siihen, että maaseudulta ihmiset muuttavat pois. Leikkaukset maatalousbudjetista ovat askel väärään suuntaan, erityisesti kun ajatellaan nuoria viljelijöitä, EU-budjetti, joka leikkaa tukea eurooppalaisille viljelijöille, jotka haluavat edelleen jatkaa elinkeinoaan ja ylläpitää kulttuurisia perinteitä. Se ei ole hyvä. Minä tuen kaikkia Peter Jaarin ehdottamia askeleita eteenpäin. Kiitos. Niin, Edustaja Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä raportoijan ja kaikkien edellisten puhujien kanssa siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka todella tarvitsee jatkossakin vahvaa EU-rahoitusta ja se pitää pitää vähintäänkin nykyisellään. Kyse on kuitenkin Euroopan ruokaturvasta, ympäristön tilasta, ilmastonmuutokseen vastaamisesta ja, ja myöskin eurooppalaista kilpailu, kilpailukyvystä. Ja kyse, kyse on myös siitä, että Euroopassa säilyy vakaa huolto, huoltovarmuus, turvallisuus ja, ja myöskin muu, muu vakaus. Öm, siksi komission esittämät maaseuturahoituksen merkittävät leikkaukset on vastoin niitä maatalouspolitiikan aika kunnianhimoisiakin tavoitteita, mitä on asetettu. Ja nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vastaavaa kansallista rahoitusta ei mistään, mistään löydy. Ja on selvää se, että viljelijät olettavat ja odottavat saavansa pitkällä aikavälillä edes joskus kohtuullisista tuottajahinnoista tuon, tuon tulonsa kohtuullisen tulon. Pelkästään erityisolosuhteet, luonnon kriisit tai suhdannevaihtelut voisivat aiheuttaa sen, että tukia tarvittaisiin pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa. Pan poseł Rope. Edustaja Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Uskon, että meillä on ollut riittävästi aikaa tutustua komission ehdotukseen. Meillä oli loistava tilaisuus keskustella myöskin paikallisten viljelijöiden kanssa, matkustaa eri puolilla ja nähdä, mitä me voimme tehdä sen varmistamiseksi, että maatalouden tulevaisuus on oikeilla raiteillaan ja voimme houkutella nuoria viljelijöitä tai nuoria mukaan viljelystoimintaan. Mikäli täysistunnossa toteamme, että emme halua suostua leikkauksiin maatalouden rahoituksessa, meidän täytyy pitää kiinni myöskin puheistamme. Kaikki uudet haasteet ja kaikki toiveet ja pyrkimykset täytyy rahoittaa osoittaa jäsenvaltioiden puolelta käsin, mikäli leikkauksia tehdään Euroopan talousarvion. Mutta mitä kakkospilariin tulee, me kaikki haluamme elinvoimaisen maaseudun kaikkialle Eurooppaan. Mikäli nyt on, te, ollaan tekemässä 25 prosentin leikkauksia, mitä tapahtuu maaseudulle, mikäli rahoitusta leikataan erittäin tärkeissä osissa tuotantoketjua. Leader-ohjelma esimerkiksi on tuonut mukanaan tiettyjä kokemuksia viljelijöiden auttamisesta ja rahoituksesta. Ja mitä luonnonkatastrofeihin tulee, sekin on erittäin tärkeä seikka. Sitä yhdettä huomioon. Viime vuonna monet maat kärsivät valtavista sateista, joista sadot kärsivät. Tänä vuonna puolestaan nämä samaiset maat kärsivät kuivuudesta – ja sadevettä ei kerta kaikkiaan ole tullut. Tästä tullaan keskustelemaan vielä huomenna lisää. Oli miten oli. Nämä kaikki asiat täytyy saada heijastumaan tähän tekstiin, koska mikäli Ville menettää 20-30 prosenttia tuloistaan ääri, sää, äärimmäisten sääolosuhteiden vuoksi, ja sitten seuraavana vuonna on sitten täysin toisen luokan ilmastoongelmia. niin viljelijä on tässä suurin piirtein puun ja kuoren välissä suorastaan epätoivoisessa asemassa riittävästi täytyy saada korkealaatuisia elintarvikkeita kuitenkin tuotettua. Tällaista täytyy saada sääntelyn piiriin. Olen edustaja Häytemän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy keskustella hinnoista. Mikäli emme puhu hinnoista, mitä enemmän annetaan tukia, niin sitä enemmän sitten jalostusteollisuus ja muut välikädet saavat tästä kakusta ja viljelijöille ja pelkät muruset. Meidän täytyy ottaa käyttöön jonkinlainen hintakatto jonkinlaisia hintakynnyksiä vähimmäisintoja myöskin sen varmistamiseksi, että viljelijät saavat riittävästi tuloja ja tukea. Lisäksi meidän täytyy myöskin todeta, että kaikki maiden täytyy olla kilpailukykyisiä. Kaikissa täytyy voida harjoittaa maataloustoimintaa. McGuinness. Edustaja McGuinness. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos valmistelija Peter Jaarille. Meidän täytyisi keskityllä työ tänään budjetin puolustamiseen. Tietenkin on keskusteltava siitä, miten määrärahat käytetään, mutta jos ei ole määrärahoja, niin sitten ei voi keskustella siitä, miten ne pitäisi jakaa. Monet ne viljelijät, joita minä tapasin kesälomalla, Eh, maksut yhteistä maatalouspolitiikasta ovat ainoa eh, vakaa tulonlähde. Kaikki muu on epävakaata mm, eh, johtuen säävaihteluista ja monista muista kysymyksistä, joten heillä on erittäin tärkeää, että he saavat tukea yhteistä maatalouspolitiikasta. Huomenna keskustelumme vaikutuksista, eh, ilmastovaikutuksista, joita on ollut tänä kesänä, kuivuus, tulvat ja niin poispäin. Eh, kun ajatellaan tätä, meidän pitäisi vaatia lisäyksiä budjettiin. Nämä leikkaukset, joita on ehdotettu, ne eivät perustu alan tarpeisiin. Ne perustuvat kolme tai neljään tekijään. Yksi on Brexitin mahdollinen eh, seuraus, toinen on halu ottaa mukaan muita politiikan aloja, maahanmuutto, turvallisuus ja puolustus. Ja kolmanneksi joidenkin jäsenvaltioiden haluttomuus lisätä maksuosuuttaan joten meidän täytyy painostaa jäsenvaltioita ja vaatia, että muiden politiikan alojen tarpeita ei tulisi rahoittaa maatalouspolitiikan leikkauksin. Sen täytyisi olla meidän mantramme. Ja sen jälkeen meidän pitäisi keskustella siitä, miten määrärahat käytetään. Jan Häytämällä on mielenkiintoisia huomioita markkinoista. Olen samaa mieltä kanssasi, mutta markkinat eivät toimi niin kuin ehdotat. Ja ne supermarketit, joiden kanssa olen puhunut, sanovat, että elintarvikkeiden hinnoissa on deflaatiota. Kuluttajat eivät tunne sinne viljelijöiden kustannusten nousua, vaan viljelijät itse kantavat tämän kustannusten nousun. Joten tämän maatalousvaliokunnan pitäisi lisätä painostusta ja varmistaa se, että budjettia nostetaan johtuen ilmaston ja sään aiheuttamista seurauksista. Ja sen jälkeen voimme keskustella siitä, miten jaamme nuo määrärahat, mutta ensin meidän on varmistettava ne. Kiitoksia. pewnie ten sposób dyskusji będzie przebiegał w czasie kampanii. Uskon, että juuri tähän suuntaan keskustelu myöskin yhä enemmän menee, kun vaalikampanja lähestyy. Nyt me työstämme budjettikysymystä, mutta kannattaa muistaa, että tätä budjettikeskusta käydään myöhemmin vielä lisää. Eh, Kiitoksia. Alankomaissa puhuin kesän aikana hyvin paljon ihmisten kanssa tästä aiheesta. Kollegani Jan Häytämä puhui aiemmin, kertoi Alankomaiden tilanteesta. Hän jo sanoi, että kun Alankomaissa puhui viljelijöiden kanssa, niin tilanne tuntuu olevan kärjistymässä. Ilmastosopimus on tehty ilman, että on puhuttu riittävästi elintarvikkeen turvasta ja tuotetaan vain ympäristön suojelua niin poispäin. Meiltä kuitenkin kuitenkin viljelijöiden perheissä muistaa, että siellä eri toimilla on erittäin pit- sosiaalisia ja muita seuraamuksia suuret monikansalliset yritykset, joilla on tuhansia lehmiä tai tuhansia sikoilla, sikoja sikarassa, niin eivät täs, heitä vastaan on e- perheviljelijöiden erittäin vaikea kilpailla. Perheviljelijät tarvitsevat tukea. Tämä olisi erittäin tärkeä asia perheviljelmien kannalta, heidän, e- näiden tilojen elinkelpoisuus. Alankomaissa on tilanne sellainen, että karjan rehuista joutuu maksamaan tällä hetkellä paljon enemmän kuin aiemmin, kun pyrkii maitoa tuottamaan. Tämä on suuri kustannus. erä. Maatalousministeri pari vuotta sitten Amerikasta käsin vieraili Euroopassa, sanoi, että Amerikassakin täydetään tukia viljelijöille. Ja meidän pääministerimme Rytte puolestaan on sanonut, että myöskin viljelystä huolehditaan. Nyt täytyy kansallisrakennerahasto puolta, voiko sieltä saada tukea poliitikot ja valtion päämiehet ja muut. He pitäisi myöskin muistaa, että hankkeita voitaisiin pistää pysty myöskin maaseudulla, mutta jatkuvasti sanotaan, että pitää säästää, säästää ja säästää olen kansanpuolueen esittelijä Jaaren kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä. Me maata, maata, seura täytyy voida elää ja samalla täytyy varmasti Euroopan elintarviketuotanto. Ja ilmastosopimuksenkin yhteydessä elintarviketurva, elintarvikkeiden toimitusvarmuus on erittäin tärkeä kysymys. Kuinka tässä sitten jatketaan? Tässä, toimitaanko tässä markkinoiden armoilla? Minä olen itse liberaali mutta toteaisin, että minun mielestäni Euroopan parlamentissakin pitäisi käydä merkittävää keskustelua siitä, mihin suuntaan huomenna mennä. Halutaanko, että maaseudulla voi vielä elää, vai halutaanko antaa suurteollisuuden jyllätä? Minun mielestäni meidän pitäisi pyrkiä pitämään yllä myöskin perheviljelyä, eikä antaa vain suurkansallisten toimia niskan päällä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Me kaikki varmasti haluamme budjetin, joka olisi iso. Samanaikaisesti ymmärrämme, että saattaa olla se mahdollisuus, että budjettia leikataan. Samanaikaisesti meillä on haasteita maatalousalalla. Paras tai läheisin ratkaisu olisi painostaa jäsenvaltioita, jotta ne lisäisivät äh, maksuosuuttaan Euroopan unionin budjettia. Muuten emme tiedä, mistä äh, saamme nämä määrärahat maatalousalalla. Puheenjohtaja, äh, eräs mielenkiintoinen kysymys nousee esiin. Mikä on riittävä rahoitus maatalousalalle? Tämä on vähän niin kuin kysymys, että kumpi oli ensin muna vai kana. Me kaikki ymmärrämme, että maanviljelijälle on tärkeää, että hänellä on riittävä elinkeino, että hän saa eläkettä, terveydenhuoltoa, koulutusta. Tämä on tärkeää. Samanaikaisesti meidän on otettava huomioon se, mikä on kuluttajan etu. Se on otettava keskusteluissamme huomioon. Kuluttaja haluaa laadukkaita tuotteita, joiden hinta on maksettavissa. Kaikki tuottajat ovat sanoneet, että suorat tuet ovat takuu viljelijöille – ja minä sanoisin, että erityisesti kyse on näiden suorien tukien tasosta. Itä-Euroopassa suorien tukien taso on sellainen, että usein se ei varmista viljelijöiden elinkeinoa. Emme saa unohtaa sitä, että me olemme kaikki toimijoita samoilla yhtenäismarkkinoilla – lihan hinta on sama äh, Romaniassa ja äh, Saksassa, mutta Romaniassa tuet ovat paljon pienempiä äh, niin, että tuottajalle jää hyvin vähän rahoja, jotta hän voisi uudelleen investoida tai ylipäätänsä ähm, varmistaa elinkeinonsa. Meidän on ylläpidettävä maataloutta kaikkialla Euroopassa, se on tärkeää. Sitten kohta seitsemän tässä lausunnossa. Siinä puhutaan siitä, että puhutaan tästä kriisivarauksesta. Meidän täytyisi määritellä kriisi, koska Romaniassa esimerkiksi ei voida käyttää määrärahoja, kun on kyse afrikkalaista sikarutosta. Meillä on erittäin hankala tilanne tällä hetkellä. Sitä on hyvin vaikea hallinnoida Ukrainan rajalla. Ja meillä on satoja tuhansia sikoja, jotka on täytynyt teurastaa. Tässä pitäisi pystyä korvaamaan mm, tuottajille tilanne on hyvin vaikea. Myös joissain muissakin Euroopan maissa pitäisi mahdollistaa näille tuottajille uudelleen suuntautuminen tai markkinoilla pysyminen. Kiitoksia. <clears throat> Gracias, presidente. la verdad es que como ponente del documento de... Kiitos puheenjohtaja. Totuuden nimissä esittelijänä maatalouspolitiikan uudistuksessa. Tämä hahmotelma monivuotisesta rahoituskehyksestä on sellainen, että se ei oikein käy meidän makuumme. On vaikea tehdä teknisiä ja poliittisia päätöksiä tältä pohjalta, kun määräajat on niin tiukkoja maaseudun kehityksestä – tehdään hyvin kivulias leikkaus, ja se on suurin leikkaus, ja monet todella päättävät muuttaa pois maaseudulta. Maaseutu tyhjenee, ihmiset kompuroivat kohti kaupunkeja. Maaseudun kehittämisen instrumentti olisi ollut tehokkaampi, jos se olisi saanut riittävää rahoitusta. Tietenkin nyt meillä on käsillä Brexit, jäsenvaltiot eivät voi sitoa nyt lisää rahoja, siksi komissio on tehnyt tällaisia päätöksiä mutta minä pidän kiinni tästä kannasta. Me tarvitsemme lisää omia varoja. Minä tuen herra Jaaria tässä ja minusta jäsenvaltioiden pitäisi maksaa budjettiin enemmän. Jos haluamme enemmän Eurooppaa, tarvitsemme sopivan kokoisen budjetin. Emme sellaista kuin mikä nyt on tarjolla. Poliittiset ja kauppasopimukset tarkoittavat sitä, että markkinoiden pitää voida toimia niin kuin niiden pitää toimia, jotta voimme tehdä näitä päätöksiä. Poliittisia päätöksiä on tehtävä. Maanviljelijät ovat nyt jäljessä kehityksestä ja meidän pitää voida nyt varmistaa heidän elinkeinonsa ja suorat tuet ja sitten tämä, että kriisivaraukseen siirretään varoja. Ei mielestäni se ole oikea tapa toimia. Tiedän kyllä, mikä ennuste on, mutta maanviljelijät joutuvat nyt kärsimään näistä uudistuksista ja näistä päätöksistä. Olen samaa mieltä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta varmistamme, että asiat menevät paremmin. Mutta olemme nyt selkä seinää vasten. Monivuotinen rahoituskehysehdotus ei kyllä auta meitä ollenkaan, emmekä tällä tavalla pysty pääsemään mm, kunnon poliittisiin päätöksiin yhteisen maatalouspolitiikan suhteen. Kiitos. Edustaja Dantin. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on sanottu jo monia asioita. Olisi yksinkertaisesti muistuttaa mieleen, että kaikki tutkimukset osoittavat, että ilman maatalouspolitiikan tukia Euroopassa ei maataloutta voisi harjoittaa. Ilmastoolosuhteet tänä vuonna lukuisissa maissa osoittavat jälleen kerran, kuinka paljon on tarpeellista pitää yllä vahvaa YMPtä, joka varmistaa elintarviketurvan ja myöskin eh, tulevien vuosien tilanteen tämä ensimmäistä pilarista. Ehdotus, jonka komissio teki rahoitukseksi, niin eh, mitä tulopuoleen tulee, jäsenvaltiot päättävät siitä, kuinka paljon EUlle tulee tuloja tulevina vuosina. Hyvä lausunto tässä on laatimassa, mutta kenties voitaisiin hieman vielä tiukentaa tiettyjä sanamuotoja niin, että ei pelkästään pyritä konsensukseen meidän kesken ja budjettivaliokunnassa, vaan voitaisiin pyrkiä myöskin toimimaan niin, että otetaan huomioon euroalueen ongelmat. Minä aion ehdottaa tämän suuntaista tarkistusta. Tämä on kriisi, joka on ollut meneillään ja nyt koko tällä nykyisellä ohjelmakaudella on nähty, että komissio ei ole kyennyt kriisivarausta ottamaan käyttöön, koska jäsenvaltioiden budjettiministerit eivät halunneet pistää kättä taskuunsa ja kaivaa kuvettaan. Tämä on logiikkaa, jota harjoittavat ei pelkästään maatalous ole ongelmissa. Siksi yksi ykköspilarissa riittävästä rahaa, vaan myöskin kriisivaraukseen ei ole haluttu kajota ohjelmakauden neljän, neljän ensimmäisen vuoden aikana ainakin tämä oli nähtävissä haluttomuus kaivaa kuvetta. Eh, thank you. Hope everyone had a good summer. Kiitos. Toivottavasti kaikilla oli mukava kesä. Jos etsii rahaa millekään projektille, oli se sitten talon rakentamiseen, yrityksen perustamiseen, niin kääntyy on yleensä selitettävä, mitä sillä rahalla tehdään. Ja siksi mielestäni on uskomatonta, että varapuhemies voi esittää, että emme voi keskustella siitä, miten se käytetään ennen kuin takaamme rahoituksen. Ei tällaista hullutta voi hyväksyä. Se on se, miksi miten tällä hetkellä rahaa käytetään, että se on poliittisen paineen alla. Ja se on syy, miksi jotkut ihmiset tässä parlamentissa ja komissiossa ajattelevat, että he voivat päästä pälkähästä siirtämällä rahoja sieltä, missä se nyt on eh, puolustuspolitiikkaan ja muille alueille. Jokainen, joka menee talousarvion valvontavaliokuntaan ja eh, Kines ja muut voisivat sinne mennä ja kuunnella, mitä siellä tapahtuu, eivät yllätyisi siitä, että komissaari, joka haluaa, haluaa leikata tätä budjettia, koska on aina perusteltu, että on ihan mahdotonta palata takaisin eh, kertoa eurooppalaisille, että raha voi mennä edelleen kuningattarelle tai Larry Goodmanille tai sellaisiin tilanteisiin, missä omassa maassani yhdellä alueella saadaan tuhat euroa per hehtaari ja sitten kilpailija ei saakaan mitään. Nyt me etsimme lisää rahaa, mutta me emme pysty keskustelemaan siitä, miten käyttää sen. Pahoittelen, jos pankille esittelisi tällaiset perusteet, niin ei varmasti saisi minkäänlaista vastausta. Ja Euroopan kansalaiset haluavat myös tietää, miten tämä raha käytetään. Minä kuulen, kun ihmiset puhuvat siitä, että jäsenmaksuosuuksia kasvatettaisiin. Luulen, että luulin, että se olisi vain sosialistien näkökanta, mutta entäpä jos me kuroisimme umpeen tämän ämpärin reijän ennen kuin lähdemme etsimään lisää rahaa eh, Euroopan kansalaisilta. Nyt käsittelemme maanviljelijöitä niin kuin Yhdysvallat vankejaan vesikiduttamalla, eh, pitämällä heidät juuri ja juuri eh, hengissä tipoittain antamalla vähän vettä, jotta pysyvät juuri henkitoreissaan, mutta eivät kyllä pysty mitenkään menestymään. Meidän on muutettava jotain, jos haluamme pitää yllä tätä budjettia. Toinen asia myös liittyy tähän maksuosuuden lisäämiseen. Irlanti on neutraali maa. Mikä tae minulla on sille, joka tukee tätä neutraalia kantaa, jos pyydän lisääntyvää maksuosuutta maaltani, niin jotta se menisi maanviljelijöille. Mitä taetta minulla on, ettei sitä rahaa sitten käytettäisikin johonkin muuhun, eli lisää puolustuspolitiikkaa ja enemmän Euroopan unionia, joka enemmän taistelisi eikä syöttäisi ihmisiä niinkään. Eli minä en ainakaan voisi tukea tällaista, enkä voi vakuuttaa irlantilaisille, eh, että näin tehtäisiin. Meillä on ollut riittävästi pommeja ja eh, luoteja, haluamme ruokaa mieluummin. Bogovic. Edustaja Bogovic. Eh, tudi sam se strinjam, da je potrebno najprej zagotoviti... Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on ensin varmistettava riittävä rahoituksen taso. Ja NATO-jäsenet EU:ssa ssa tietävät, että 2 prosenttia BKTstä tarvitaan turvallisuuden takaamisen, mutta kun on äh, kyse eurooppalaisesta rahoituksesta, Euroopan budjetista on vaikea päästä 1,3 prosenttiin, kuten Euroopan parlamentin päätöslausumassakin sanottiin. Siksi tämä 0,3 prosenttia äh, BKTstä, joka on tällä kertaa tässä tarkoitettu elintarviketurvallisuuteen on seitsemän kertaa vähemmän kuin mitä annamme ähm, sotilalliseen turvallisuuteen. Äh, se on suuri ongelma ja aiheuttaa meille varmasti jatkossa päänsärkyä. Sitten tämä toinen pilari. Sen tarkoituksena on varmistaa, että meidän maaseutualueemme ovat ähm, elinkelpoisia, että ne kehittyvät, että siellä on asutusta, että äh, ne digitalisoidaan, että nuoret pysyvät maaseudulla ja eh, ryhtyvät työskentelemään viljelyksessä. Jos me vähennämme näitä määrärahoja, niin välitämme väärän viestin, jos emme varmista eh, korkeatasoisia elinolosuhteita, laajakaista ja kaikenlaista infrastruktuuria, koulutusta, eh, hyvinvointia ja niin poispäin, niin nuoret eivät tule jäämään maaseudulle. Minä teen parhaani tämän älykylähankkeen puitteissa kehittääkseni tätä ja kiitän äh, kaikkia teitä teidän tuestanne tämän hankkeen äh, toista vaihetta varten. Toivon vain, että äh, ne, jotka ovat vastuussa rahoituksesta, ovat realistisempia ja avokätisempiä ja voimme ainakin ylläpitää tämänhetkisen rahoitustason. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijää, joka on tehnyt erinomaista työtä. Haluaisin sanoa, että olen erittäin huolissani määrärahojen laskusta toisessa pilarissa. On jäsenvaltiot, jotka tarvitsevat kovasti tätä pilaria, koska tarvitsevat vielä paljon investointeja maatalouteen ja tarvitsevat paljon työvoimaa. Ja siksi olen hyvin huolestunut tästä toisen pilarin maksujen vähentämisestä. Ja sitten meillä on suorat tuet. Suorat tuet eivät tietenkään ole sama samoja kaikissa jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin meillä on myös tuotantokustannukset. Bensiini maksaa saman verran, torjunta-aineet maksavat saman verran. Ja kun puhutaan Euroopan unionista, yhtenäisyydestä monimuotoisuudessa, niin silloin meidän pitää toteuttaa tämä. Jos joku toinen maanviljelijä saa kaksi kertaa enemmän suoria tukia kuin romanialainen maanviljelijä, esimerkiksi ranskalainen maanviljelijä saa kaksi kertaa enemmän tukia. On aivan selvää, että romanialainen maanviljelijä ei voi olla todellinen ranskalaisen maanviljelijän kilpailija. Enkä nyt tässä tarkoita pelkästään Ranskaa. Tämä on ongelma, joka koskettaa kaikkia jäsenvaltioita. Samanaikaisesti tuotantokustannukset ovat samat, siksi mielestäni olisi normaalia, että jokaisen jäsenvaltion viljelijän saama tulotuki olisi sama. Sitten työpaikat. Me tiedämme kaikki, että Romaniassa ja muissa jäsenvaltioissa on yhä akuuttimpana maaseutujen tyhjentyminen ongelmana. Ja jos me vähennämme toisen pilarin määrärahoja, niin silloin puutumme juuri niihin kohtiin, joissa eniten tukea tarvittaisiin, työpaikkoja, maaseudun autioituminen. Meidän täytyy tukea nuoria perheitä e, nuoria, jotta he perustaisivat perheitä maaseudulle. Sitten puhutaan siitä, että maanviljelijät eivät saisi olla riippuvaisia suorista tuista. Tietenkin heidän pitää saada tuloa markkinoilta, mutta markkinoita ei saa sekoittaa epäreilun kilpailuun kolmansista maista tulevien tuotteiden kanssa – me kaikki olemme nähneet ruokakaupaissa tuotteita Kiinasta, Brasiliasta, Ukrainasta, jotka ovat yllättäen paljon halvempia kuin ne tuotteet, joita eurooppalaiset viljelijämme tuottavat. Meidän on varmistettava, että kolmannet maat kunnioittavat näitä samoja korkeatasoisia tuotantovaatimuksia, joita eurooppalaiset viljelijät noudattavat. Se tietenkin nostaa tuotantokustannuksia. Ja sitten olen samaa mieltä kollegojen kanssa. Meidän on laadittava tällainen kriisivaraus. Me tarvitsemme sitä, koska on tilanteita, joissa me tarvitsemme määrärahoja kriisivarauksesta, mutta emme pysty sitä hyödyntämään. Romaniassa on nyt kriisi afrikkalaisen sikaruton suhteen. Me emme pysty hyödyntämään kriisivarausta korvataksemme niille tuottajille, jotka joutuvat teurastamaan sikoja tämän sairauden takia. Tämä sairaus on valitettavasti päätynyt Romaniaan, mutta olen varma, että joinkin ajan kuluttua se tulee kohtaamaan myös muita Euroopan maita. Edustaja Ribeiro. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Te varmaan tiedättekin jo, että minä vastustan kaikkia liikkauksia YMPn rahoitukseen. Budjetin pitäisi vähintäänkin olla saman suuruinen kuin tämänhetkisen. Asioista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä. Budjettirajoitteet, joiden kanssa painiskelemme Brexitin vuoksi ja myöskin sen vuoksi, että puolustustarpeet täytyy tyydyttää. Tämä täytyy kaiken johtaa siihen, että jäsenvaltioiden maksuosuudet kasvavat. Jäsenvaltioiden rahoitusosuus maataloudesta. Maatalous ja viljelijät eivät saa kärsiä leikkauksista. Leikkauksen on myös toiseen pilariin. Ei komissio voi tässä verottaa jäsenvaltioihin, että jäsenvaltiot sitten paikkaisivat syntyneen aukon talousarvioon, koska tämä lisäisi epätasapainotiloja. Jäsenvaltiot eivät voi yksinkertaisesti korvata tai paikata näitä leikkauksia, joita oltaisiin tekemässä kakkospilariin. Tämä vaarantaisi eurooppalaisen konvergenssin ja erityisestikin äärialueilla tästä olisi ongelmia. Kun herra komissaari Hogan vierelle Azoreille, hän sanoi, että mitä leikkauksia ei sinne ole tulossa. Muualla on tapahtunut paljon asioita, joiden vuoksi pitäisi lisätä rahoitusta Euroopan äärialueille, koska siellä joudutaan kärsimään esimerkiksi suuren inflaation kanssa vuoksi. Ja budjetti leikkauksiin ei pidä suostua. Tämä sektorikin vahvasti mainita tässä tekstissä. Kiitoksia herra Jaarille. Tuen häntä voimakkaasti tässä. Sitten maatalouspääosaston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Okay, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Muutama lyhyt kommentti, koska edellisessä kokouksessa 10.7. me esittelimme jo maatalous osuutta MFFstä jo laajasti. Eli vain muutama kommentti tänä aamuna. Muutamat ovat maininneet asiayhteyden ja se on hyvin tärkeää pitää mielessä konteksti, miltä taustalta MFF on tehty. Tietenkin Brexit on yksi aiheista. Tarvitaan rahoitusta myös muille politiikoille ja samaan aikaan pitää saada riittävä taso kohesiopolitiikalle ja yhteiselle maatalouspolitiikalle. Ja siksi komissio on tehnyt tasapainoisen perustellun ehdotuksen, missä yhteisen maatalouspolitiikan suorien tukien leikkaukset ovat aika kohtuullisia. Suurelle osalle jäsenvaltioita se on alle 3,9 prosenttia, joidenkin maiden osalta eh, itse asiassa suorien tukien osalta jopa kasvatetaan budjettia. Samaan aikaan ehdotuksessa käydään läpi se, että päästään konvergenssin kanssa – nopeammin eteenpäin suorien tulotukien osalta. Tähän olemme ottaneet ajatuksen siitä, että meillä olisi 50 prosentin eh, osuus niille, joilla on alle 90 prosenttia EUn eh, e tulotasosta. Toinen on sitten tämä toinen pilari, jonka on mainittu täällä. Komission ehdotus eh, keskeisesti tarkoittaa sitä, että me haluaisimme ylläpitää riittävän tukitason maaseudun alueille, mutta tasapainottaa rahoitusta jäsenvaltioiden välillä ja EUn välillä. Ja siksi on ehdotus muuttaa tätä yhteisrahoitusmäärää maaseudun kehittämisen osalta. Mitä tulee sitten varaukseen? Lausuntoluonnoksissanne olette pyytäneet vähentävää, vähenevää byrokratiaa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa on aito yksinkertaistaminen, nimittäin tämänhetkinen järjestelmähän ei monimutkaisuuden vuoksi toimi, se on liian raskas ja nyt meillä on paljon joustavampi malli ehdotuksena ja ehdotamme, että saadaan tarvittavat rahat nopeammin käyttöön, jos on interventio tarve esimerkiksi erityiselle markkinatoimenpiteelle. Ja sitten toinen on tämä kriisivaraus, maataloudessa, joka välttäisi sen, että joka kerta tarvitsisi näitä suoria tulotukia leikata, jotta voitaisiin varausta rahoittaa. Siksi mielestäni tämä siirtomahdollisuus yksinkertaistaisi järjestelmää kokonaisuudessaan konkreettisesti. Lausuntoluonnoksessa puhutte myöskin siitä, että 2020 mm, rahoituskehyksessä ei ähm, maksettaisi takaisin näitä summia. Mielestäni äh, siis komissiohan olisi voinut ehdottaa, että jatketaan samalla tavalla kuin tähän mennessä, eli jäsenvaltiot voivat maksaa myös vuonna 2021, mutta kolikon toinen puoli olisi tietenkin se, että sitten pitäisi taas suoria tulotukia ähm, leikata, jotta saadaan se äh, reservivaraus sinne mm, Eli tämä on taas käytännönläheisempi ehdotus ja yksinkertaistettu malli, jota ehdotamme komissiosta. Kiitän lausuntoluonnoksesta, odotamme tarkistuksia ja jätän puheenvuoroni tähän tällä kertaa. Kiitän. Pan poseł sprawozdawca, pan poseł Linz. Kiitos. Nyt esittelijä herra Linz saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Kollega Jar odottaa innolla tarkistuksia. Täällähän oli paljon puheenvuoroja. Suurimmassa puheenvuoroja vastustettiin leikkauksia maatalousbudjettiin. Minä olen hyvin kiinnostunut äh, kuulemaan kollega Hoitamanin ja myöskin kollega Flanaganin äh, tarkistukset, koska heidän puheenvuoronsa olivat vähän erilaisia kuin yleinen näkemys täällä valiokunnassa ja kollega Jaar sitten yrittää saada aikaan järkevän kompromissin ja välittämään selvän viestin tältä valiokunnalta budjettivaliokunnalle. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, poprawki zgłaszamy. Kiitoksia paljon. Tarkistusten jättöaika on 31. elokuuta kello 13. Tarkistusten määräaika oli tuo. Hyvät naiset ja herrat, tämä asia on nyt loppuun käsitelty. Puhuimme tästä melkoisen pitkään, koska kyse oli erittäin painavasta aiheesta, kun tarkastellaan nykyhetkeä, mutta ennen muuta tulevaisuutta. Tämä oli tärkeä aihe nyt me työstämme monivuotista rahoituskehystä ja antamamme lausunto menee nyt sitten, menee sitten myöhemmin budjettivaliokunnan tietoisuuteen. Kiitoksia edustajille Jaaria Lins. Meillä on nyt kaksi aihetta vielä jäljellä avapään kokouksessa. Minun täytyy hieman rajoittaa puheaikoja, koska tämä nyt käyty keskustelu kesti niin pitkään. Seuraavana on vuorossa kohta seitsemän. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä on kyse. Edustaja Rope laatii asiasta lausunnon ympäristövaliokunnalle. Taustalla on direktiivi, jolla pyritään vähentämään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksia. Tarkoituksena on vähentää muovin vaikutusta ympäristöön, varsinkin vesistöihin – ja myöskin vaikutusta ihmisten terveyteen pyritään rajoittamaan. Lausunto perustuu vaikutusarvioon, jossa tarkasteltiin sitä, kuinka paljon yhä enemmän haitallista muovijätettä päätyy valtameriin ja vesistöihin. EU pyrkii rajoittamaan kymmenen kaikkein yleisimmän kertakäyttömuovituotteen – päätymistä Euroopan rannoille ja meriin. Ehdotuksessa ovat mukana myöskin kadonneet ja hylätyt kalastusvälineet. Edustaja Rope, olkaa hyvä. E, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja Tämä piti käsitellä jo kauan aikaa sitten, koska me ja kansalaiset yleensäkin ymmärtävät, että muovi on ongelma. Ongelma, joka liittyy ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen. Ja kiitän komissiota direktiiviluonnoksesta. Mielestäni se on hyvä lainsäädäntö Siinä sanotaan, mitä pitää tehdä ja miten päätöksiä ja miten tuloksiin päästään. Valitettavasti tässä komissio puhuu vain mikromuoveista ja sen vaikutuksesta meriympäristöön ja vesiin, kun mikromuovia löytyy paljon muualtakin. Se vaikuttaa eläinten terveyteen, sieltä löytyy maaperästä. Maaperästä se sitten päätyy maaveteen ja Eh, meriympäristöön, veden ekosysteemeihin ja sitten loppujen lopuksi ihmiskehoihin. Nämä asiat jäävät kuitenkin direktiiviehdotuksen ulkopuolelle ja minusta direktiivi kokonaisuudessaan on iso askel eteenpäin, mutta sitä voisi kuitenkin parantaa sen tekstiä edelleen. Tässä voitaisiin selkeästi määritellä odotukset tuloksille. Viisikymmentä-luvulla vain 5 miljoonaa tonnia muovia käytettiin silloin. No nyt se on 300 miljoonaan tonniin kasvanut, eli valtava muovin käytön lisääntyminen on tapahtunut viime vuosikymmeninä. Ja muovi päättyy sitten merten roskaksi. Me, meillä on tällaisia valtavia muoviroskalauttoja, jotka valtamerillä seilaavat ja mikromuoveja käytetään myös kosmetiikassa aika laajalti, hammastahnoissa, joita jota, joka aamu käytämme. Me huuhtelemme suumme ja sylkäisemme nämä mikromuovikappaleet sinne lavuarin pohjalle ja ne päätyvät sitten mm, maailman meriin ja eläimet niitä syövät ja niin edespäin. Tärkeä asia olisi juuri se, että mm, muovin hinta on hyvin halpaa. Eli siksi muovin käyttö yhä kasvaa ja se kasvaa edelleen, jos me emme tee mitään asialle. Erityisesti kun puhutaan ihmisten terveydestä, meidän on korostettava mikromuovien merkitystä ihmisterveydelle. Meidän on saatava määräajat, rajoitukset jäsenvaltioille, jotta ainakin 50 prosenttia muovien käyttöä voitaisiin vähentää vuoteen 2025 ja vuoteen 2030 mennessä. Muovien käyttöä pitäisi vähentää 80 prosentilla. Ehdotamme myös, että komissio esittäisi laskelman ja laskutavan, eh, ei kuudessa vuodessa, vaan kolmessa vuodessa. Kuusi vuotta on aivan liian pitkä aika. Tarvitsemme myös väliaika-arviointia sen suhteen, mihin suuntaan on lähdetty menemään ja minkälaisia tuloksia voimme odottaa näiltä toimenpiteiltä, joita sitten sovelletaan muovien käytön vähentämiseksi. Komissio puhuu myös kiertotaloudesta ja jos kierrättäminen on sama asia ja mm, jos käyttöä ei vähennetä, niin emme me voi saavuttaa näitä tavoitteita. On puhuttava myös tällaisesta myrkyttömästä kiertotaloudesta. Mitä tulee sitten kuivuuteen, tulvimisiin ja muihin luonnon ääriilmiöihin, niillä on myös vaikutusta siihen, miten esimerkiksi muovit hajoavat luonnosta. Ja on aivan realistista sanoa, että muovin ominaisuudet voivat muuttua liittyen eri ilmastoolosuhteisiin. Eli nämä asiat on myös huomioitava. Sitten on toinenkin ehdotus, jossa sanotaan, että jäsenvaltioiden mm, voisi olla mahdollista mm, verottaa muovia enemmän – Tätä voitaisiin laajentaa myös, jos jäsenvaltiot eivät ota käyttöön tällaista verotusta, niin ainakin markkinarajoituksia, esimerkiksi isot mm, elintarvikekauppaketjut, muovipusseja ei olisi helposti saatavilla ja ihmiset eivät käyttäisi niitä niin helposti. Huomaan puheenjohtaja, että siellä jo haluatte rajoittaa puheaikaa, niin minä päätän puheenvuoron ihan kohta, liitteessä A on luettelo, mutta luettelo ei ole täydellinen, tyhjentävä ja meidän olisi myös rajoitettava muiden muovien käyttöä. Euroopan unionin tulee kannustaa, asettaa kannustimia tuottajille käyttää vähemmän mikromuoveja niin, että mikromuovit eivät päädy sitten meriympäristöihin, vesiympäristöihin, veteen ylipäätään. Ja kiitän kaikkia nyt jotka ovat auttaneet lausuntotyössä. Odotan mielenkiinnolla tulevia ehdotuksia, keskustelua, eh, ehdotuksia huomiseen mennessä, että voimme sitten varjojen kanssa yhdessä eh, hioa tekstiä vielä. Kiitän. Kiitoksia paljon. Nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro. Kukin saa kaksi minuuttia puheaikaa ja muut jäsenet minuutin. Edustaja Jufrida. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollega Ropeeta hänen tekemästään työstä tämän komission ehdotuksen parissa. Ehdotus, joka mielestäni on erittäin mielenkiintoinen, kun ajatellaan sen ympäristövaikutuksia ja niitä velvoitteita, jotka se ottaa käyttöön. Ja myöskin sillä on merkittävä tiedotusvaikutus. Se on hyvin symbolinen. Se todella edistää sitä Eurooppaa, jota haluamme rakentaa, niitä arvoja, joita haluamme viedä eteenpäin. Yhä e-, enemmän tiedetään, kuinka maailmanlaajuisia nämä haasteet on YKlla on esimerkiksi maailmanlaajuinen kumppanuus meri jätteistä. Siksi on tärkeää, että toimimme johdonmukaisesti Euroopan muovistrategian kanssa ja kiertotalousstrategian kanssa. Tässä katsotaan muovijätteitä, maaperässä ja mikromuovia. On erittäin hyvä, että näitä asioita tarkastellaan ja pitäisi mm, myöskin viitata REACH äh, asetukseen ja yleiseen muovistrategiaan. Tämä varmaan otettaisiin huomiota, jottei unohdettaisi, mikä tämän direktiivin pääaihe on. Tätä huolimatta, kun komissio eh, direktiiviä laati, ei ottanut huomioon tiettyjä aspekteja, jotka voisivat olla erittäin merkittäviä, ei pelkästään maatalouden kannalta, vaan myöskin ympäristön kannalta ja tämän lähestymistavan tehokkuuden kannalta, kun ajatellaan muovia kiertotaloudessa eh, erityisesti eh, täytäntöönpanoajat ja sitten vaihtoehtojen löytäminen mahdollisimman nopeasti. Halusin nostaa esiin muutamia kysymyksiä, jotka ovat jääneet huomiotta, eli siis muut aiheet, aineet, joita voidaan käyttää äh, ja vaikutukset ympäristöön. Mitä tulee tuottajien vastuuseen olen samaa mieltä komission lähestymistavan kanssa. tuotantolaistosten täytyy äh, äh, ja kantaa myös ympäristön suojelun maksut, mutta meidän on suojeltava myös mikroyrityksiä, pieniyrityksiä, jotka eivät pystyisi näitä kustannuksia kantamaan. Nämä huomiot aiomme ehdotuksissamme tehdä ja olen erittäin iloinen, jos voin kuulla kollegojen näkemyksiä näihin ehdotuksiimme. Kiitoksia erosta Häytämä. Kiitoksia paljon. Haluaisin kiittää esittelijää hänen laatimastaan mietinnöstä. Aihe on erittäin tärkeä. Muovi, soppa, muovin päätyminen ympäristöön huolestuttaa minua suuresti. Mutta mikä suhde täällä on sitten maatalouteen? Uskon, että tämä on erittäin hyvä kysymys. Kysymys, joka meidän täytyy esittää. Miksikö? Minulla on sellainen tunne, että että viljelijät joskus käyttävät tuotteita, joiden osalta he eivät tiedä, että tuotteessa ylipäänsä on muovia. Mitä sitten tapahtuu, on se, että jossakin vaiheessa jokin julkinen järjestö tai kansalaisjärjestö sitten syyttää viljelijää ja sanoo, että viljelijä käyttää muovia, joka on aine, joka saastuttaa valtameriä ilman, että viljelijät asiasta tietää. Sitä viljelijää syytetään asiasta johon hän ei ole voinut vaikuttaa, josta hän ei ole tiennyt, eikä se ole silloin viljelijän vastuulla. Olisin mietinnössä keskittyä siihen, että varmistetaan se, että viljelijöitä ei suotta syytetä ympäristövaikutuksista, joka muovista koituu. Dziękuję pani poseł Hazekamp. Edustaja Hazekamp. Dank u wel, voorzitter. Ja... Kiitoksia puheenjohtaja. Valtamerta on erittäin tärkeä maapallon kannalta. Happ- happi, jota hengitämme, on pitkälti peräisin mer- merestä. Minun maassani Alankomaissa kaksi neljä kilometriä muovia menee, kaksi kuut, neljä kilometriä menee muovia joka ikinen päivä meriin. Euroopan komissio sanoo, että Eurooppa on vastuussa, koska hyvin paljon muovia kulutetaan Euroopassa, mutta mutta kyllä pitäisi itsekin ottaa vastuuta. Ja kun varmistetaan, että suojellaan ympäristöä, elämiä, ihmisiä haitalliselta muovijätteeltä, kullakin oma vastuunsakin. Mutta jäsenvaltioiden kunnianhimon taso on tärkeä. Ranska on yksi esimerkki. Kerta käyttö, muovilautaset ja muoviasteet on kielletty. Italiassa on kielletty pillit kertakäyttö muovipillit. Ja Alankomaissa on kunnallistasolla myöskin pyritty vähentämään muovin jätteen syntymistä. Euroopan tasolta pitäisi kannustaa jäsenvaltiota toimiin, eikä kaikista päättää Brysselin tasolla kuitenkaan. Komissio sanoo, että kyse yritetään päivän polttavasta ympäristöongelmasta – sitä tarkoittaisi sitä, että ylimääräisiä toimia tarvitaan? Suurin osa muovista syntyy tuotantoprosessin aikana. Olisi helpompi puuttua muovin tuottamiseen kuin sitten muovijätteen hoitamiseen. Muovipakkaukset ovat yksi esimerkki. Hyvin pieni osa vain muovipakkauksista voidaan kierrättää supermarketit ovat täynnä muovia. Miltei kaikki on muoviin pakattu, mukaan ottanut hermät ja vihannekset. Kurkutkin on kääritty muoviin, kukkakaali on muoviin kääritty, avokaado ei ole pelkästään pakattu muoviin, vaan sen lisäksi se pistää muovipussiin tämä, tämä muovipakkaus. Mahdollisimman nopeasti pitäisi puuttua siihen, miten supermarketit pakkaavat tuotteitaan. Pitäisi olla selkeimmät tavoitteet ja katsoa, että muovin tuotantoa vähennetään ja sitten helpotetaan muovin kierrätystä. Muovia vastaan käytävä sota on todellakin ajankohtainen ongelma. Täytyy kaikkien tehdä maksima, maksimi kaikki mahdollinen, jotta voidaan estää muovijätteen syntymistä, koska pidemmällä aikavälillä muuten on liian myöhäistä toimia. Kiitoksia paljon. Pyydän, että ette puhu liian pitkään. Nyt kukin saa vain minuutin puheenjohtaja, koska olemme jo aikataulusta jäljessä. Edustaja Senra. Eh, gracias, presidente. Bueno, a mí me parece... Kiitos, puheenjohtaja. Muovien käytön vähentäminen on tärkeä aloite, mutta haluaisin aloittaa sanomalla, että lainsäätäjät ja julkishallinto ja Euroopan parlamentti, niiden pitää näyttää esimerkkiä. Ja minä haluaisin tälle valiokunnalle esittää, että meidän pitäisi hyväksyä ehdotus, jossa puhemiehille, ähm, poliittisille ryhmille asetettaisiin haaste vähentää muovien käyttöä. Jos puhumme muovin käytön vähentämisestä, niin kuinka ihmeen paljon äh, muovia me täällä äh, tuotamme, kun ajattelemme kaikkia näitä muovipulloja, joista juomme joka päivä. On aivan keskeistä aloittaa omasta talosta tämä operaatio. Siksi ehdotan, että puheenjohtaja kirjoittaa kirjeen puhemiehelle ja äh, ehdottaa, että vesi siirretään lasipulloihin Kuitenkaan en halua käyttää kaikkea puheaikani tähän, mutta haluan sanoa, että me aiomme esittää tarkistuksia tekstin parantamiseksi muovin vähentämisessä myös maatalouspolitiikassa. Kiitos. Muchas gracias, señor presidente. Coincido con el Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kaikkien eh, muiden kanssa, jotka ovat puhuneet. Tämä on erittäin tärkeä aloite. Minä haluaisin tukea joitakin eh, herra Ropeen lausunnon ehdotuksia. Tarkistukset, kohdat kuten 4.7, jossa puhutaan mikromuovista, se on erityisen tärkeää, koska suurin osa mm, muovin ja käytetään päivittäin mikromuovin muodossa. Monissa rasvoissa on esimerkiksi mikromuoveja. En ole kuitenkaan samaa mieltä tarkistuksen viisi kanssa, jossa puhutaan kalastusvälineistä. En ole siitä samaa mieltä. Tässä niputatte kaikki kalastusvälineet yhteen. Se ei mielestäni ole sama oikea lähestymistapa. Haluaisin saada vähän lisää selvitystä tästä tarkistuksesta. Sitten tarkistus kuusi, jossa puhutaan eri alueista – minä tulen Etelä-Espanjasta, jossa hyvin paljon muovia käytetään maanviljelyksessä, mutta sitä kyllä kierrätetään. Ja muovijätettä e, kierrätetään e, varsin suuressa määrin. Jos sitä ei kierrätetä, niin sitten viljelijöiden on maksettava. Viittaatte Espanjaan tässä. ja maatalousmuovi jätehuoltoon. Siitä huolehditaan Espanjassa ja se voisi olla esimerkkinä muille maille. Huomattavasti meillä on hyvin vähän aikaa käytössä. Teilläkään puhuko niin pitkään. erosta Hoist. Klar machen, dass der Kommissionsvors... Kiitoksia Sanen äh, kiittää, äh, mutta minun täytyy vain huomauttaa, että tämä komission ehdotus kattaa vain 5 prosenttia muovista ja se, mikä tästä komission ehdotuksesta puuttuu täysin, on maatalouden ongelma. Maataloudella on ongelma. Vain 10 prosenttia äh, maataloudessa käytetyistä aineista, ajatellaan nyt esimerkiksi parsaa tai myös kasvihuonemuoveja, niin vain 10 prosenttia näistä muoveista kierrätetään. Se on ongelma ja kuinka monen monet niistä sitten vielä päätyvät poltettavaksi eikä kierrätettäväksi, niin sekin on vielä epäselvää. Eihän polttaminen ole kierrättämistä. Ja jos katsotaan, kuinka paljon näiden muovien määrä käyttö on kasvanut, niin se on valtaisa ongelma. Eikä kyse ole pelkästään merien mm, saastuttamisesta, vaan myöskin maaperän saastuttamisesta myrkyllisin ainein pitkällä aikavälillä. Siksi meidän on katsottava, miten voimme vähentää muovin määrää maataloudessa. Useinhan on kyse vain siitä, että jotta voi kaikkiin vuoden aikoihin saada Euroopassa jotain hedelmiä, jotka sitten ehkä kolmen viikon kuluttua tulisi ihan luonnollisestikin markkinoille. Tarvitaanko siihen muovia? Se on kysymys, joka on nostettava esiin. Edustaja Kapuuto. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en aio käsitellä niitä asioita, jotka muut kollegat jo nostivat esiin. Haluan nostaa esiin reaalin ongelman, nimittäin muovisaasteella on, se on hyvin vaikea ongelma nykypäivänä. Meidän on puututtava siihen. Tarvitaan korjaavia toimia, joiden täytyy olla kuitenkin mahdollisimman kauaskantoisia sen sijaan, että käytämme kertakäyttömuovia, niin helpoin tapa korvata sitä on selluloosi massa, joka tulee yleensä Kiinasta. Biomuovilla voidaan korvata esimerkiksi bioastiat. Eräs asia, jota meidän huolehdittava nyt jo, on tämä vaihtoehtoisen muovin kierrätys. Sitten meidän pitäisi puuttua ihmisten käyttöön käyttäytymiseen. Selluloosituotteilla eh, on erilainen eh, tapa saastuttaa. Meidän täytyy olla, eh, katsoa kauas ja tutkia asiaa, samoin ottaa huomioon markkinoiden tarpeet. Minä aion tehdä tällaisia tarkistuksia, jotta emme näkyvästä saastumisesta siirtyisi näkymättömään saastumiseen. Puhun ihan lyhyesti vain. Mitä oikeastaan haluaisin sanoa kun puhuin maatalouden tuotteista, ja minä totesin, että komission ehdotuksen pitäisi varmistaa, että eri tyyppisten muovien kehittämistä tuetaan ja sitten kun tarkastellaan, mitä materiaalia tarvitaan, niin miljoonia ja miljoonia pitäisi laittaa lisää tutkimukseen. Ja pakkausmateriaali on myöskin tärkeä kysymys maataloudenkin kannalta ja tähän on että huomiota. Thank you, Germany. Kiitos. Maataloudessa käytetään paljon muovia esimerkiksi siilorehun paketoimisessa ja sitten kun istutuksia suojataan pakkaselta ja mm, oma, oman vaalipiirini yritys on keksinyt keinon hajottaa kemiallisesti tätä muovia ja muovin hajoaminen alkaa tietyn ajan kuluttua, mutta he kohtaavat ongelmia täällä Euroopan unionissa ja Euroopan unionin toimielimissä saadakseen tämän metodin hyväksytyksi. Minulle annettiin tätä muovia, että ottaisin sen omaan toimistoni. Ja kyllä, yhtäkkiä ajan mittaan se vaan katoaa, häviää. Eli eh, tällä tavalla innovaatioita pitäisi tukea eikä pistää kapuloita rattaisiin. Bardzo dziękuję. Pan poseł Flanagan. Edustaja Flanagan. Mikäli joku asia on tärkeä, niin silloin sali on kyllä täynnä. Monet sanovat, että tämä on tärkeä asia. Ja moni ihmistä, että tämä on tärkeä asia. Todellakin. Olemme pitkään elättäneet harhakuvia asiasta ja nyt emme saa enää elää harhakuvien vallassa, vaan tunnustaa tosiasiat. Se, että jotakin heitetään pois, oli kaiken pahan alkuja juuri. Ei mitään voi heittää pois, ellei sitä pistetä avaruusraketin kyytiin ja ammuta ulkoavaruuteen. Kun muovia on käytetty, jotakin pitää tehdä sitten muori roskalle niin, että muovi ei saastuta ympäristöä. Tärkeinä se, mikä voi tehdä, on se, että ei muovia käytä alun perinkään. Meitä tulee sellainen tilanne, että että viljelijöiden on helpompi päästä pois muovin käytöstä. Niitä muovia ei tarvittaisi enää. Olipa sitten kyse biohjavasta muovista, jolla voitaisiin korjata muotia tai eläinten rehun pakkaaminen. Ehkä eläimet voisivat syödä myöskin sen pakkauksen. Tällaista ollaan kehittelemässä. Minua huolestuttaa kuitenkin hieman se, mitä edustaja Anju sanoi. Tuon tyyppinen teknologia on erinomainen asia, mutta että aiemmin oli sellaista teknologiaa, joka varmisti, että biohajoava muovia pystyttiin valmistamaan, mutta sitten tämä muovi hajosi mikromuoviksi. Muovi ei enää näe, mutta se on kuitenkin etenkin ympäristössä, joten ei mitään voi heittää pois. Edustaja Blokovic. mikroplastika Kiitos. Mikromuovi on todella kesken asia ja maatalous on yksi niistä aloista, missä paljon muovia käytetään. Sen vuoksi tuen lausunnon henkeä ja olen samaan aikaan tyytyväinen siihen, että tähän pitää lisätä tietoja. Teen sen tarkistusten muodossa, jotta voimme biotaloutta edistää. Nimittäin biohajavan muovin kehittäminen on yksi mahdollisuuksista, joita voidaan tukea olemassa olevalla rahoituksella Horisontti 2020 rahoituksella. Euroopan unionin kannattaa tukea tällaista ja biomuovi voi antaa myös uusia mahdollisuuksia maataloustuotannossa, ettei tätä ongelmaa enää ole samassa mittakaavassa. Oikea suunta on jo ja nyt Euroopan unionin pitäisi keskittyä siihen, että tuetaan nyt biomuovien ja biohajoavien muovien kehittämistä. Edustaja Ribeiro. E tämä on eh, ympäristöongelma, mutta Atoreilla on tärkeää, että asia saadaan paremmin hallintaan, koska olemme saari ja eh, tämä uhkaa meitä. Maatalousmuovi on erittäin vaarallista, mutta meidän on sanottava, että maataloudessa viljelijät käyttävät muovia vain silloin, kun se on tarpeen ja monilla aloilla se on erittäin tärkeää. Joskus se jopa hyödyksi ympäristölle, jos muovia käytetään eh, tässä eh, tarkoittaa esimerkiksi torjunta-aineiden käyttöä. Minä eh, kannatan sitä, että tehdään selektiivinen analyysi muovin vaikutuksista maataloudessa ja että edistämme tieteellistä tutkimusta mikromuoveista ja äh, biohajoavista muoveista, jotka eivät ole haitallisia ympäristölle. Kiitoksia. Edustaja Mänkinis, yksi minuutti. Puoli minuuttia riittää. Tämä on erittäin monimutkainen aihe. Uskon, että suuri yleisö pyrkii vaikuttamaan siihen suuntaan, huolista päästään eroon, mutta mikä tuon suuntaan halutaan mennä, meidän täytyy olla huolisia ja varovaisia ja katsoa, kuinka muovista luovutaan maantaloudessa ja ylipäänsä. Ne meistä, jotka lentävät usein ja juovat kahvia lennolla, saavat muoviveitsen, muovikupin, muovilusikan. Juuri tällaisesta pitäisi aloittaa, koska maataloudessa käytetään muovia elintarvikkeiden suojaamiseen ja sadon suurentamiseen. Me tarvitsemme teknologiaa, jolla voitaisiin korvata muovi, mutta samalla kuitenkin pitäisi voida pitää kiinni niistä hyödyistä, että muovista on, mutta estää se haitta, joka muovista syntyy. Meidän täytyy erittäin huolellisesti analysoida tilanteen ja katsoa, kuinka tuohon päästään. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, wegen einem anderen Termin. Kiitoksia puheenjohtaja. Toisesta tapahtumasta johtuen en voinut olla täällä, mutta haluaisin tässä lyhyesti huomauttaa, että kunnallisella tasolla jo yli 20 vuotta sitten rakensimme jätteenpolttolaitoksen, jossa energiaa käytetään hyödyllisesti. Energiantuotantoon voi käyttää öljyä, mutta myös muovia voi käyttää energiantuotantoon. Kyse on siitä, että kierretäänkö muovi hyvin ja hyödynnetäänkö se hyvin. Jos käytämme jät- muovijätettä energiantuotantoon, niin se on toisen vaiheen energiantuotantoa, koska voi korvata öljyn. Kyse on aina siitä, mitä sillä tehdään ja myös Uusiutuvista raaka-aineista voidaan tuottaa muovia, joka on hajoavaa ilman, että se haittaa ympäristöä. Siis- Kiitoksia paljon. Nyt saa puheenvuoron komission edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Suuret kiitokset myöskin esittelijälle hänen lausuntoluonnoksestaan. Tämä on todellinen keskustelun lähtölaukaus tämän aiheen osalta ympäristövaliokunnassa ja kalastusvaliokunnassa ja muissa valiokunnissa keskustellaan myöhemmin tästä samaisesta aiheesta, mutta hienoa, että keskustellaan kuin täällä teillä maatalousvaliokunnassa suurella mielenkiinnolla tarkastelimme lausuntoluonnosta. Siellä ehdotetaan monia kunnianhimoisia uusia toimenpiteitä, joita tulemme tarkalleen analysoimaan. Me arvostamme kyllä sitä, että kunnianhimon taso on korkeampi, mutta olemme hieman varovaisia joidenkin suhteen. Olemme samaa mieltä siitä, että maataloudessa käytetty muovi on merkittävä maaperän saastumisen lähme, lähde ja muovi loppujen lopuksi päätyy vesistöihin – mikromuovin muodossa. Tämä maataloussakin käytetty muovi päätyy mereen. Tätä silmällä pitäen komissio tekee ehdotuksia, joka koskee makromuovia, joka päätyy unionin rannoille. Näin sanotaan tässä miet- lausunnossa. Ilman, että on selkeää näyttöä, ei kannata ryhtyä toimiin, varsinkin kun kyse muovisaasteista merissä. Periaatteessa on kyllä samaa mieltä sitten kyllä siitä, että muovi suojien pois käyttäminen kasvukauden jälkeen on suuri ongelma. Euroopan muovistrategia hyväksyttiin vuoden alussa. Siinä peräänkuulutetaan sitä, että kestävämmällä tavalla käytettäisiin ja yhä enemmän kerättäisiin talteen, kerätettäisiin maataloudessakin käytettävää muovia niin, että se ei saastuisi luontoa tuottajan laajennettu vastuu tuntuu toimivan joissakin jäsenvaltioissa. Valiokunnan kannattaa kiinnittää huomiota myöskin lannoitteita koskevaan uudistu- uudistukseen. Siellä muovi otetaan huomioon, se on yksi ratkaisu. Mikromuovi todellakin on ongelma, mutta mikromuoviin puututaan muualla äh, esimerkiksi että REACH-asetukseen on tehty muutoksia tekstiiliteollisuuden aiheuttama mikromuovi, saastuminen ja muut mikromuovilähteet on käsitelty muualla. Ja puheenjohtaja, mikäli sallitte, voisi mainita jotakin muitakin tärkeitä elementtejä, jotka ovat mietinnössä mukana. Mitä tulee 58 prosentin vähennykseen muovin tuotannossa viittaisimme tässä vaikutusarvioon, koska riittävää pohjatietoa. Vaikutusarvion mukaan kuitenkin Mikäli halutaan, että jäsenvaltiossa merkittäviin vähennyksiin päästään, tämä vaatii suuria ponnisteluita vielä jäsenvaltiolta, mutta sanomme kuitenkin, että tulemme uuden tarkastelman direktiiviä ja sitten kun meillä on pohjatietoa, jonkinlainen viitetieto, niin sitten voimme asettaa tavoitteita, mutta ei vielä tässä vaiheessa. Minun huolestuttaa myöskin hieman se, että arviointi kautta direktiivin osalta halutaan lyhentää kuudesta kolmeen vuoteen, koska tämä on hyvin lyhyt aika, mikä halutaan kaikki tarvittavat tietokoota kokoon, tavoitteita ja muita ehdotuksia silmällä pitäen. Tämä kausi vaikuttaa kovin lyhyeltä. Esittelen haluaisin joitakin poikkeuksia tai poikkeuksien poistamista silloin, kun on, on kyse mikro, muovista. Olen erittäin huolissamme tämän hajovuuden suhteen, koska usein tästä hajovuudesta ei olekaan loppujen lopuksi hyötyä. Mikäli havaitaan todellakin todenteolla biohajoavaa muovia, keksitään sellainen muovi, joka hajoaa meriympäristössä esimerkiksi, niin silloin voidaan tämä poikkeus poistaa, mutta tähän ei ole vielä päästy vastustamme tätä. Mitä tulee styroksiin, polystyreeniin, tämä ehdotus, joka nyt on tehty, ei liity tiettyihin aineisiin, vaan kyse on tietyistä tuotteista, ei laaduista, polypropeeni, PT-muovi, ne voivat olla yhtä haitallisia kuin polystyreeni. Emme tarkastele nyt erilaisia muov- erilaatuisia muoveja, vaan pikemminkin muovituotteita. Muovilaatuihin tullaan puuttumaan silloin, kun muutetaan pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviä. Sen olemme luvanneet tehdä Euroopan muovistrategian yhteydessä. Joten Haluaisin kiittää jälleen kerran valiokuntaa ja esittelee erittäin hyvästä mietinnöstä. Ilomielin otamme mukaan nämä hyvät ajatukset, jotka esititte esittää, jota tulette esittämään parlamentin lopussa mietinnössä. Kiitoksia paljon. Tarkistusten jättöaika on 31. elokuuta kello 13. Nyt sitten esittele vielä, olkaa hyvä. Kiitos. Huomaan, että täällä enemmistö kannattaa näitä ehdotuksia yön yli emme saa kaikkea tehtyä, mutta tehkäämme mitä pystymme. Olin yllättynyt, kävin Liettuassa vähän aikaa sitten kaupassa ja joka ikinen kurkku oli erillispakattu muoviin. Ihan käsittämätöntä. Ja tänään hotellissa aamulla löysin lasin. Ja sen vieressä oli sitten muovikuppi, joka oli erikseen pakattu vielä muoviin – aivan uskomatonta hulluutta. Näitä asioita pitää käsitellä. Voimme välttää muovia useissa tapauksissa. Ja olen hyvin tyytyväinen, että olette samaa mieltä kanssani siitä, että meidän pitää päästä eteenpäin ja että löydämme hyvän tekstin pian. Kiitoksia paljon. Haluaisin toistaa että tarkistukset täytyy jättää viimeistään 31. elokuuta kello 13. Tarvitsen lisää tie- tietoa, lisää valistusta, lisää motivaatiota ja lisää ponnisteluita. Ja lisää tutkimusta kaivataan myöskin ja uutta teknologiaa silloin, kun on kyse muovista ja muovin korvaamisesta muilla aineilla ja muovin kierrätyksestä – ja täytyy päästä myöskin todelliseen täydelliseen biohajavuuteen. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten kohta kahdeksan ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen. Esittelijä on edustaja Kappuuto. Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt 20 minuuttia aikaa koko tätä keskustelua varten. En aio rajoittaa esittelijän puheakaan tosin, joten olkaa hyvä. Grazie, eh, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä Envi-valiokunnan lausunto liittyy hyvin tekniseen ehdotukseen, jonka tarkoituksena on parantaa ympäristölainsäädäntöä. Tämän eh, ehdotuksen tarkoituksena on parantaa niitä toimia, joiden eh, avulla Euroopan unioni lisää avoimuutta ja yksinkertaistaa tiedotusta tarkoituksena vähentää byrokratiaa. Mm, kannatan sitä, että yksinkertaistetaan tätä direktiiviä koeeläimistä, erityisesti että luotaisiin tietokanta, joka on avoimesti käytössä, joka sisältää tilastotietoja. Tämä osoittaa e, eläinten, kertoo eläinten käytöstä tieteellisiin tarkoituksiin ja millaisia e, kokeita näillä eläimillä tehdään, erityisesti kun on kyse apinoista. On e, tärkeää laatia lausunto parlamentissa ja neuvostossa, jotta voitaisiin tulkita tietokantaan sisältäviä raakatilastotietoja. Lisäksi monissa tapauksissa on vielä liian arv- kaikaista arvioida näitä vaikutuksia. Siksi on tarpeen, että 10. marraskuuta 2020 mennessä ja sitten viiden vuoden välein komissio jäsenvaltiolta saatujen tietojen pohjalta ähm, luo kertomuksen, jonka se esittelee parlamentille, joka käsittelee eläinten käyttöä tieteellisiin tarkoituksiin. Kiitoksia. Hienosti hoidettu arvon esittelijä. Nyt sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoroja. Edustaja Senra. Eh, gracias, presidente. Bueno, a mí me parece que este... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni nyt meillä on tässä kyseessä erittäin tärkeä aihe. Täytyy katsoa, mitä jatkotoimia komissio aikoo ottaa käyttöön sen lisäksi, että se analysoi sitä, mitä valtiolta saadaan. Tämä liittyy lukuisiin direktiiveihin. Nyt on kyse ympäristövastuudirektiivistä, kun estetään ympäristövahinkoa ja toisaalta kyse on direktiivistä, joka liittyy velvoitteisiin, jotka liittyvät puukauppaan. Elokuussa Minulla oli pari ikävää kokemusta Galician alueelta, josta olen kotoisin. Haluaisin painottaa sitä, että komission täytyy tehdä paljon enemmän vielä. Ei käy päänsäätä, vaan puhutaan ympäristövaikutusten sallimisesta, mikäli on vaikutustilaisia, että vesi saastuu, maaperä saastuu, kun rakennetaan esimerkiksi Galician suurnopeusjunarataa, Sillä on valtaisat vaikutukset. Kesän aikana on tehty siellä mittavia töitä. Metsää on hakattu esimerkiksi. Ja mitä yritysten vastuuseen tulee, sitä kysymystä on käsitelty. Kyse erittäin merkittävistä ympäristövahingoista, joita siellä syntyy. Ja kokonais, kokonainen, tässä käytännössä kulttuuriperintöä tuhotaan Kalifian alueella. Komission täytyy tehdä vielä hemmetin paljon enemmän varmistaakseen, että se kuuntelee mitä ihmisillä on mielessä, mit, mikä, mitkä se ihmisiä huolestuttaa, niin komission täytyy tutustua siihen, mitä jäsenvaltiossa tehdään, koska muuten tämä on pelkkää, tämä kaikki on, on pelkkää haihattelua. Komissio on täysin sitoutunut siihen, että se varmistaa sääntöjen noudattamisen yhteiskuntaa haittaavien seikkojen suhteen, mutta mutta silloin kun on kyse seikoista, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, komissio sitten ottaa asken taaksepäin ja pyörittelee peukaloita eikä tee mitään estääkseen tällaiset tilanteet. Ja, hallo allerseits. Ähm, ja, ich kann... Niin, hei vaan kaikille. Minä en ihan oikein äh, ymmärrä, vaikka ymmärränkin kollegan ympäristöpoliittiset sen kunnianhimon, niin miten se liittyy tähän mietintöön. Mutta tämän mietinnön suhteen on erittäin hyvä, että komission täytyy raportoida enemmän parlamentille ja jäsenvaltioille. Tuen tätä kovasti. Sitten tässä viimeisessä artiklassa on myös tavoite määriteltynä nimittäin, että jäsen valtioiden on tarkistettava, miten ne voivat välttää eh, eläinkokeiden käyttöä ja mm, vähentää sitä. Tämä on tärkeää, koska tilastointi itsessään ei riitä. Se näkee vain kuinka paljon eläinten kärsimystä syntyy, erityisesti kosmetiikassa. Vain tavoite on se, että tällä tilastoinnilla yritetään vähentää eläinkokeiden määrää, eläinten kärsimyksen määrää ja että edistetään vaihtoehtoja. Kiitoksia. Zgłoszeń w takim razie poproszę o zabranie głosu. Muita puhuja ei listallani ole, joten annan puheenvuoron nyt ympäristöpääosaston edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä tekstistä ja pyrkimyksestä saada ratkaistua tämän vaikean lainsäädännön ongelmakohdat lainsäädännön, jota komissio ehdottaa. Kiitän esittelijää erityisesti siitä, että näkemyksiä on saatu lähentymään hänen tekstissään kaikilta osin on näkemysten lähenemistä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä ja erityisesti maatalousvaliokunnan ja Euroopan komission välillä. Tässä on yksi kohta ja yksi varjoesittelijöistä ottikin sen esille vahvasti. Siinä meillä on näkemysero, nimittäin liittyen äh, tarkistukseen, joka liittyy eläinkoedirektiiviin. Tässä kohdassa komissio on ehdottanut, että poistetaan nämä perinteiset raportit, jotka säännönmukaisesti on laadittu Euroopan parlamentille tiedoksi ja neuvostolle, ja missä parlamentti edelleen haluaa modernisoida raportointijärjestelmää, mutta pitää yllä tätä perinteistä paperiraportointia. Minä haluaisin tässä nyt pyytää ystävällisesti maatalousvaliokunnan kunnianarvoisia jäseniä uudelleen harkitsemaan näkemyksiään, että voitaisiin hyväksyä se, että tämä perinteinen raportointivelvoite poistettaisiin. Mainitsen sellaisen tosiasian, että Euroopan parlamentti ei jää pimentoon vaikkakaan tätä perinteistä raportointimenetelmää ei enää olisi. Komissio ehdottaa, että uudenaikaistetaan ja siirretään raportointijärjestelmä sellaiseen, että valtaistetaan jäsenvaltioiden eh, toimijat ja velvoitetaan jäsenvaltiot eh, antamaan kokonaistilastoja siitä, miten ne noudattavat eri direktiivejä, joita tämä lainsäädäntö kattaa. Eli jäsenvaltiot edelleenkin saattavat Euroopan komission käyttöön näitä tilastoja ja komission, komissilla on edelleen raportointivelvoite vuositasolla raportoida Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle. Tietenkin viittaamme tässä Eh, tilastoraportointiin, mutta se, ne tiedot, se data, sitä ei koskaan Euroopan parlamentille tai neuvostolle eh, esitetä ikään kuin lukujonona, vaan komissio tulee aina korostamaan, mitä raakatilastot tarkoittavat käytännössä eri velvoitteiden toteuttamisessa jokaisessa direktiivissä. Eli Euroopan parlamentti pystyy pysyvästi valvomaan sitä tapaa, miten jäsenvaltiot noudattavat niitä velvoitteita eläinkoedirektiivissä ja pystyvät myös valvomaan, miten komissio suorittaa omaa velvoitettaan sopimuksen alaisena, että direktiivejä noudatetaan. Eli pääasia tässä on se, että jos hyväksytään se, että artikla 57 kumotaan, niin kuin komissio ehdottaa, te ette nyt luovu mistään valvontavallasta, mikä teillä on suhteessa Euroopan komission ja jäsenvaltioihin ja neuvostoon. Eli haluaisin vielä kannustaa teitä siihen, että uudelleen harkitsette omaa kantaanne tähän tarkistukseen. Huomioin myös ne mm, kommentit, joita muut varjoesittelijät tekivät. Haluaisin kannustaa, että teette eron sen välillä, mikä on kokonaisvaltainen direktiivien velvoitteiden noudattamisen valvonta ja toisaalta sitten ne erityiset noudattamisen tai noudattamatta jättämisen tapaukset. Haluan vakuuttaa, että komissio käyttää tässä kahden raiteen järjestelmää meillä on oltava kokonaisvaltainen näkemys, ja tässä direktiivissä puhutaan nimenomaan siitä ja siitä, että uudenaikaistetaan raportointijärjestelmää ympäristön alalla ja samalla annetaan valta kansalaisille jäsenvaltioissa ja samalla kun kokonaiskuva tulee selkeämmäksi Euroopan unionin poliittisille toimielimille ja vaikka se liittyykin tähän kokonaiskuvaan, niin sitten on erillään ne erityistapaukset, jotka te olette tässä maininneet. Esimerkiksi Galician tapaus. Ja tutkimme erityisesti, katsomme tätä alaa myöskin. Mutta kuitenkin se on aivan erillinen aihealueensa ja kysymys on erillistapauksista. Ollaanko noudatettu vai jätetty noudattamatta direktiiviä? Kiitos puheenjohtaja. Pan poseł sprawozdawca, bardzo proszę. Kiitoksia paljon. Nyt vielä esittelijä alkaa. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain eh, tarkentaakseni muutamia asioita. Puhun ihan lyhyesti. Kuten jo aikaisemmin sanottiin, tämä on hyvin tekninen eh, lausunto. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta Euroopan kansalaisille, mutta myös parantaa ympäristölainsäädäntöä. Tämä varmasti tulee eh, lisäämään ehm, pohdintaa, mutta meidän eh, täytyy aina esittää kysymys tai sanoa, että ei tietenkään eh, riitä se, että sanotaan, että halutaan tiedottaa. Meidän lainsäätäjinä täytyy myös haluta parantaa tilannetta ja katsoa, mitä komissio voi tehdä ympäristöalan tiedotuksen harmonisoimin edistämiseksi, joten tässä meillä on mahdollisuus tehdä parempaa yhteistyötä ja saada aikaan lausunto, joka on kansalaisten edun mukainen. E, Kiitoksia paljon. Nyt päättyy tämän asian käsittely. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään kolmas päivä syyskuuta, joten teillä on hieman enemmän aikaa kuin näiden muiden asioiden yhteydessä. Tänään iltapäivällä kokous jatkuu kello 14.30. Tällä välin järjestetään koordinaattoreiden kokous. Varsinainen kokous jatkuu 14.30. Nyt pidetään viiden minuutin tekninen tauko ja sitten alkaa koordinaattoreiden kokous aikataulun mukaisesti tai jopa hieman etuajassa. Kiitoksia myös tulkeille, jotka poistuvat paikalta. Onneksi kaikki tulkit eivät kuitenkaan poistu.